So good afternoon Hyvää iltapäivää kaikki. Aloittelemme kokousta, kun kaikki pääsevät paikoilleen. Tämä on nyt sitten meidän valiokuntamme neljän istunnon viimeisin tällä kertaa. Tervetuloa. Muistan, että varmasti että meillä oli kova äänestys ottanut kaikki jäsenet – Ehkä jotkut nauttivat säästäkin, mutta hyvä, että on muutama polvepaikka kuitenkin. Että meillä olisi muutama vaikea kysymys. Sanotaan nyt ainakin haastavia. Ja tervetuloa myös Daniel Kajeha. Kaikki internetissä ja verkossakin olevat tervetuloa. No joka tapauksessa Kuten Daniel Kajeha on nyt yritysväosaston pääjohtaja. Hän tuntee hyvin parlamentin, varmasti olette tavanneet hänen aikaisemmassa ominaisuudessaan. Hän oli De Palacion kabinetissa. Liikente- hän on tehnyt töitä. Sitä ennen hän on komissiota palvelut pitkään muutenkin. Hän nautti poliittisesta prosessista joka tapauksessa. Hän on jo pitkään halunnut tulla tänne puhumaan meille ja vihdoinkin hänet tänne saatiin. Eli hän alustaa ensinnä meille yrityspääosaston tulevasta ohjelmasta. Ehkä myös näin, mitä vielä parlamentin loppukaudella voidaan tehdä tai komission loppukaudella, koska nyt on viimeiset 18 kuukautta edessä. Pyytäisin teitä myös sanovan jotain kauppasopimuksesta USA ja EUn välillä. Nimittäin yrityspääosasto on paljon mukana tässä sääntelykeskustelussa. Siihen sitä me olemme erityisen kiinnostuneita olleet. Viime heinäkuussa muutama meistä kävi Washingtonissakin. Olemme olleet yhteydessä myös Amerikan sääntelyyksikköön liittyen kansainväliseen sääntelyyhteistyöhön. Ja meillä on myös videokonferenssi ollut niin, että jäsenet ovat pystyneet keskustelemaan tästä. Eli tässä on paljon aiheita, joista voi keskustella. Te saatte alustaa ensin. Ja sitten otamme kysymyksiä ja vastauksia. Hauska kuulla teitä. Very much, Mr. Chairman, dear Malcolm Harbour. Kiitos puheenjohtaja Malcolm Harbour, hyvät äh, arvoisat jäsenet. Äh, ilo ja kunnia saada puhua teille tässä valiokunnassa. Halusin, äh, pyrimme saamaan tämän tapaamisen jo viime vuoden, viime vuoden loppu, lopulla järjestämään, mutta mutta onneksi se nyt järjestyy nyt sen tammikuuksi, kuten puheenjohtaja äsken hahmotteli. Tästä tulee hyvin tärkeä vuosi. Tärkeä vuosi siksi, koska olemme kääntymässä tässä tämän lainsäädäntöjakson kauden loppusuoralle. Ja myös komissiossa, kuten teillä täällä parlamentissa, edessämme on paljon töitä tekemistä. Ja tämä tietysti tämä ajanjakso on hyvin vaikea ja haastava Euroopan taloudelle, ja elinkeinoelämälle ja tuskin on tarpeen muistuttaa taloudellisesta kriisistä ja siitä, mikä vaikutus sillä meidän teollisuuselämällämme on ollut. Kriisin alusta me olemme, meiltä on hävinnyt kolme miljoonaa työpaikkaa. Meidän teollisuustuotantomme on 10 prosenttia laskenut. Kuluttajien luottamus meihin on hyvin heikko. Myöskin valmistavassa teollisuudessa kilpailukyvyssä on tapahtunut merkittävää heikkenemistä. Ja koska olen teollisuuden ja yrittäjyys, yrittäjyyden pääosaston pääjohtajana, olen mieltänyt sen, että meillä on hyvin tärkeitä painopisteitä edessämme. Ja niistä tärkein on päästä takaisin kasvun ja työllisyyden uralle. Haluan, näytän Malcolm, Malcolm sinulle tämän meidän missiomme. Sinä Siinä on kaksi sanaa, mission, growth, missio, kasvu. No nyt herää enää kysymys, miten sen sitten toteutamme. Ja ainoa tapa saavuttaa tämä tavoite on panna reaalitalous taloudellisen toiminnan eh, keskiöön. Eh, me olemme vuosia todenneet, että teollisuuspolitiikka on jotain sellaista, jota ei ole olemassakaan, tai että teollisuuspolitiikassa on kysymys vain eh, voittajien ja hävi, voitteen seulominen sellaisista häviäjistä ja heidän tukemisensa. Ja meistä kumpikaan näistä lähestymistavoista ei ole kovinkaan oikeaan osunut. Me kaipaamme uutta, uudistavaa eh, strategiaa, joka perustuu reaalitalouteen ja joka eh, perustuu siihen, että, että kykenemme palauttamaan eri sektorien, eri alojen kilpailukyvyn, joka, jossa eh, PK-sektorin politiikalla, dynaamisella sellaisella, on myöskin tärkeä roolinsa. Niin ikään meidän on painotettava sellaisia toimenpiteitä, jotka edesauttavat kasvua ja työllisyyttä. Sen vuoksi Euroopan komissio eh, lokakuussa eh, hyväksyikin tämän uuden eh, strategian deindustrializing, reindustrializing Europe, Euroopan uudelleen teollistuminen. Herättäjäni tämän teille esitteli jo marraskuussa ja voin ilokseni kertoa, että kilpailukykyministerit kokouksessaan joulukuussa tämän strategian ja tavoitteen siunasivat. Ja sen, tässä tavoitteena on meillä se, että teollisuuden osuus PKT olisi 20 prosenttia vuonna 2020. Me olemme uuden 20 tähän tavoite vuoden 2020 tavoitteeseen lisänneet. Enää ei olekaan pelkästään hiilidioksidipoistojen vähentämisen 20 prosentista, vaan myöskin osittain sitä tukevasti siitä, että teollisuustuotannon osuus PKT nousee 20 prosenttiin. Nyt sen osuus on 15,5 prosenttia. Lähivuosina meidän on panostettava entistä pontevammin tähän, koska teollisuuden ja tuotannon kautta annetaan puhtia palveluille. Samoin palvelusektorin kehittymisellä. Paitsi, paitsi että meillä on tämä listoillamme 9. päivä tammikuuta komissio hyväksyi tämän yrittäjyystuotantosuunnitelman ja kriisistä irtautuminen edellyttää myöskin uutta yrittäjyyttä, mikä onkin jyrkästi ollut laskussa mantereellamme viime aikoina. Yhdysvalloissa, Aasiassa yli, yli, yli puolet haastatelluista haluaisi yrittäjäksi, haluaisi jonkinnäköiseksi jonkunmoisen firman perustaa. Euroopassa tämä luku on vain 37 prosenttia, kun vielä muutama vuosi sitten sama luku oli 45 prosenttia. Tässä on nyt vaarana se, että koko yrit, yksi kokonainen yrittäjän sukupolvi häviää kartalta. Sen vuoksi tämä strategia on näinkin kattava kuin se on. Haluaisin teille tänään, mm, kanssanne tänään pohtia 2000, tämän vuoden mm, pääperiaatteita tavoitteita ja painopisteitä. Tämä, näiden, nämä kolme aloitetta on miellettävä sisämarkkinoiden taustaa vasten. Sen vuoksi teidän valiokuntanne rooli tässä on avainasemassa, koska sisämarkkinoiden toiminta, toimivuus 500 miljoonan asukkaan hyväksi, kaupan esteiden poistaminen, palvelujen esteiden poistaminen on, on nyt ja tulevaisuudessa tämän strategian peruspilari. Haluaisin jakaa esitykseni kolmeen osaan ja puheenjohtajan pyynnöstä kytken sen vielä neljän ulottuvuuden ulko, ulkoiset olosuhteet. Ensinnäkin, mitkä ovat nämä horisontaaliset aloitteet, jotka sivuavat sisämarkkinoita ja niiden kehittymistä, joita meiltä on luvassa ehdotusten muodossa. Toisekseen standardointi, ja kolmannekseen haluaisin viitata tiettyihin alakohtaisiin aloitteisiin. Ensin muutama sana horisontaalisista lainsäädäntötoimenpiteistä sisämarkkinoita tukemassa. Tässä meillä on käytettävissämme avain, hyvin tärkeä työkalu 9884. Tämä Tämän edellyttää, että jäsenmaat komissiolle ja muille jäsenmaille tiedottavat kaikenlaisista sellaisista teknisistä asetus- ja lakiluonnoksista, jotka koskevat esimerkiksi tuotantoteollisuutta ja informaatioteollisuutta ennen kuin kansalliseen lainsäädäntöön mukaan otetaan. Tällä tavalla voimme jo ennakolta mahdollisesti välttää kansallisten raja-aitojen nouseminen. Me Meillä viime vuonna yksin oli, että meiltä tuli 64 hyvin yksityiskohtaista lausuntoa, 150 kommenttia ja, ja neljä tällaista estävää toimenpidettä, jotka estivät sitten näitä vääränlaisen lainsäädännön voimaantulon. <clears throat> Lainsäädäntö, äh, lainsäädäntö ajatellen, jos ajatellaan tätä harmonisoitua ja ei-harmonisoitua äh, äh, sisämarkkinatuotetta, se lainsäädäntö on lähestulkoon nyt valmis, vain täytäntöönpanon teho, teho uupuu. Sitä me haluamme korostaa. Se on, tukee myöskin kuluttajien suojaa, koska vain turvallisia tuotteita saa markkinoilla liikkua. Muussa tapauksessa kansalaiset menettävät luottamuksensa sisämarkkinoihin. Tästä syystä lähipäivänä komissio hyväksyy uuden tuoteturvallisuus- ja markkinatarkkailu, markkinaseuranta paketin. Se on eh, hyvin tärkeä ja haluan sitä tässä painottaa, koska tulemme uudistamaan eh, tyystin yleisen tuoteturvallisuuslainsäädännön ja tulemme eh, tätä markkina, markkinaseurantaa tehostamaan monella muullakin tavalla. Mikä tämän paketin tarkoitus sitten on? No, sen tarkoituksena on tuoda uutta täytäntöön, uutta puhtia, vauhtia unionin tuoteturvallisuuslainsäädännön täytäntöönpanoon. Tämä on osa sekä yhtenäismarkkina-asiakirjaa että teollisuuspolitiikkaa. Meidän täytyy vahvistaa markkinoiden seurantajärjestelmiä sen varmistamiseksi, etteivät epämääräiset tai vaaralliset tuotteet jotka, tai ei-säännönmukaiset tuotteet pääse markkinoille. Ja meidän täytyy myöskin parantaa nykyistä markkinoiden seontajärjestelmää Ja nämä, tämä onnistuu luomalla tällaisen yksitasoisen seurantavalvontaverkoston täällä parlamentissa tämän valiokunnan aloitteesta hyväksymän mallin mukaisesti. Tällä saamme aikaan, aikaan yksinkertaistamista, eh, tuoteluokittelua eh, ja aika lailla samansuuntaiset säännöt sitten kaikille tuoteryhmille. Se on tavoitteena. Ja haluamme myöskin sitten, että markkinatutkimusta, markkinoiden seurantaa toteutetaan samalla tavalla kaikissa maissa. Näin eh, kaupankäynnin olosuhteet yhdenmukaistuvat ja byrokratiaa vähenee toivon mukaan te, te saatte tämän käsinne helmikuussa. Eli se on siellä nyt synnytysvaiheessa. Ja, ja tiedämme, että tällä lainsäädäntökaudella ei enää järin paljon aikaan saada, ei aikaa niukasti, mutta meissä tämä on silti hyvin tärkeä ja hyvin iso painopiste kokonaisuus sisämarkkinoiden kannalta. Ja toinen harkinnan alla oleva aloite koskee teollisuustuotteiden sisämarkkinoiden uudelleen arviointia. Olemme, me, meillä on tarkoitus yksinkertaistaa ja nykyaikaistaa olemassa olevia sisämarkkina, yhtenäismarkkinasääntöjä, mitä kautta haluamme parantaa yritysten kilpailukykyä ja ed- vauhdittaa reaalitalouden kasvua. Me haluamme tarken varmistaa, että lainsäädäntö on ajan tasalla – mitä tulee uusiin trendeihin, uusiin talouselämän kehityssuuntiin. Jotkut säännöthän ovat luvalla sanottuna hiukan vanhentuneita. Uudistamistarve on selkeä. Ja toisekseen pyrimme varmistamaan, että lainsäädäntö ottaa sähköisen kaupankäynnin globalisoitumisen ja ylipäätänsä tuotantoketjun muutokset ja sitten haluamme selvittää vielä, onko sisämarkkinoilla vielä joitain esteitä, jotka kaipaavat poistamista. On tärkeää varmistaa, että lainsäädäntö on uuden kehityksen tasalla. Ja jotta paketti olisi hyvä ja, ja kattava, käynnissä julkisen kuulemiskierroksen pari päivää sitten joka suuntautuu talouden toimijoiden kaikkiin kerroksiin, pien- ja keskisuuriin teollisuusyrityksiin, suuriin, suuriin yrityksiin. Ja heiltä pyydetään selvitystä siitä, mistä mättää, missä, mistä kenkä vielä puristaa, missä lainsäädännössä olisi toivomisen maraa, minkälaisia seikkoja juuri näiden toimijoiden mukaan pitäisi oikoa. Tarkoitus on luodata, luodata myöskin uusia sektoreita, esimerkiksi tällaisia uusia kauppaa ja teollisuutta mahdollistavia sektoreita löytää. Nämä konsultaatiot on tarkoitus käydä lähikuukausina ja tulosten perusteella sitten ajatuksena on lanseerata teollisuustuotteiden sisämarkkinoiden sisämarkkinoita helpottavaa lainsäädäntöä ja poistaa viimeisetkin esteet sen tietä. Tässä on tavallaan, tavallaan kyse tällaista kuntopuntarista niin ikään, jonka olemme lanseeranneet, jossa on tarkoitus saada lisää puhtia koko prosessiin. Ja markkinoiden seurannan kautta pyrimme myöskin etsimään erilaisia yksinkertaistavia toimenpiteitä teollisuudelle ja tuotannolle. Äh, mm, tämä oli tämmöinen yleispuite. Äh, sitten on tietenkin tarpeen toteuttaa erilaisia erityistoimenpiteitä, joita erityisesti tämä, esimerkiksi tämä valiokunta tarkoin seuraa. Esimerkiksi äh, suojavarustusten suhteen kaasualan tuotteiden ja näiden tiettyjen muiden erityissektorien varusteiden harmonisoimiseksi. Miksi sitten näin? No koska me kaiken kaikkiaan pyrimme yhden, yhdenmukaistamaan, tämä osa tätä yhdenmukaistamispakettia, jossa te, joita tekin nyt pohditte. Ja kaiken kaikkiaan on tarkoitus saada yksinkertaiset yksinkertaisemmat säännöt sisämarkkinoille ja vähentää byrokratiaa on tar- tarkoitus äh, vahvistaa tätä järjestelmää koskien tuotteiden ja tavaroiden turvallisuutta ja samalla tehostaa siihen liittyvää markkinoiden seurantaa samalla, kun näitä erilaisia byrokratian taakkuja pyritään keventämään. Äh, tähän kytkeytyy vielä neljäskin elementti. Olette kenties jo huomanneetkin, että, että joulun alla käynnistämme kuulemiskierrokseen siitä, mitkä ovat raskaimmat kymmenen lainsäädäntöalaa, aluetta PK-sektorille. Eli haluamme kuulla PK-sektorin omalla suulla, mistä, mikä on raskainta PK-sektorin mielestä. Nyt jo vastauksia on tullut yli tuhat erila- erilaista elinkeinoelämän järjestöiltä tai eh, edustajilta. Eli nyt me olemme sitten, meidän pääosastomme onnellinen voittaja, jolla nämä vastaukset sitten kertyvät ja koko, päätyvät ja näin olemme päässeet sitten ää, eh, tällaisen kymmenen kärjessä listan laatimaan. Eh, emme me sitä listaa, vaan listaamisen ilosta kokoa, vaan sen perusteella, miten nyt on saatu selville, tulemme tarkista, katsomaan, miten oikeasti sitten voisimme tätä hallinnollista taakkaa keventää. Voin kertoa, että tämän meidän pääosastomme alaista lainsäädäntöä siinä kyllä näkyy aika runsaankin mitoin, eli kyllä meidän pitää ottaa nyt sitten itsemme niskasta, katsoa peiliin ja lähteä tätä taakkaa keventämään. Meidän on kyettävä osoittamaan, että me otamme vakavissamme teollisuuden kohtaamat ongelmat. ja erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset kaipaavat entistä enemmän huomiota tässä yhteydessä. Meidän on ainakin yritettävä vähentää bisneksen teon kustannuksia. Ja lainsäädännön yksinkertaistaminen on yksi tapa lähestyä tätä. Vielä yksi mielenkiintoinen seikka tässä. Mielenkiintoista. Voisitteko kertoa, siis kysymme yrityksiltä, kysymme, että, että löytyykö sieltä jotain hyvää tästä lainsäädännöstä. Yksi tässä on nyt äh, skuppi, on tämä äh, äh, maksujen viivästysdirektiivi, jotka juontaa tästä palveludirektiivistä. Haluan tätä valiokuntaa onnitella, koska teidän tukea, tu, tukenne ansiosta ja jäsenten erinomaisen työpanoksen ansiosta tämä on nyt sitten saatu ää, tähän ää, kärki, kärkeen nousemaan mutta edelleen meidän pitää näiden tätä myöhästymismaksudirektiiviä sitten entisestään vielä tehostaa ja sen täytäntöpana valvoa. No niin, sitten mitä standardointiin sitten liittyy, siinäkin on muutamia uudistuksia luvassa. Täältä on hyväksytty tällainen eurooppalainen standardointisäädöstö, asetus parlamentin tuella, ja se on selkeä virstan pylväs ää, tässä työssä. Ää, paitsi että ne vähentävät kustannuksia, tämä, nämä standardoinnit elinkeinoelämän kannalta, ne ovat myöskin kilpailukyvyn kannalta ratkaisevia. Me tässä Euroopassa näemme mahdollisuuden raivata tietä maailmanlaajuisille standardoineille jossain tulevaisuudessa. Ja nyt sitten asetusta on ryhdyttävä panemaan täytäntöön. Ja, ja tänä vuonna vähän kuukausina meiltä on ensimmäisen kerran luvassa Euroopan unionin laajuinen toimintasuunnitelma standardoinnista – uusi viestintäväline, jolla pyritään parantamaan tulevien komission toimivaltuuksien avoimuuden parantamiseksi teidän toivomuksenne mukaisesti. Me joka vuosi me, me hyväksymme tällaisen strategisen toimintasuunnitelman, jossa on luetteloitu painopisteet ja kiireellisyysjärjestys. Ja sitten yhdessä neuvoston kanssa tulemme sitten muille instituutioille esittelemään nämä meidän painopisteemme. Ennen kesätaukoa meillä on, meiltä on jo luvassa ensimmäinen konsolidoitu versio vuoropuhelussa jäsenmaiden kanssa. Se tulee tapahtumaan ja meillä on eurooppalainen standardointijärjestöt mukana tässä työssä, jotta ne ovat sitten täysin mittaisesti osallistua tähän standardoinnin uudistamiseen. Tämä on tällainen uusi lähestymistapa standardointiin. Me tulemme myöskin sitten niin ikään kehittämään järjestelmän riippumattoman arviointijärjestelmän standardointiin. Näinpä standardointi onkin yksi tärkeimmistä tehtävistämme jatkossa. Mutta paitsi tämän standardointityökalun, tämän standardointityökalun lisäksi tämän valiokunnan kannalta meillä on luvassa vielä pari muutakin mielenkiintoista standardia. Esimerkiksi kännyköiden laturien standardointi, sitä on, on parlamentista peräänkuulutettu Mandersin sulava erityisesti, mutta, mutta myös tietenkin kuluttajien riesana tämä epästandardi on ollut. Me pyrimme vapaaehtoiseen sopimukseen, mutta, mutta tämä, siis meillä oli tällainen pohja tässä tämän yhteinen, yhteinen, yhteisen standardin saamiseksi. Se on kuitenkin erääntymässä ja erääntynytkin, umpeutunut viime vuoden lopulla. Ja me haluamme, että tätä sopimusta jatkettaisiin Valitettavasti joudun nyt paljastamaan, että, että tässä on epäsopua ollut toimijoiden keskuudessa. Se on valitettavaa. Olisi ollut mukava, jos olisi saatu toteutumaan tässä Sweet Side, koska kuluttajat olisivat sitä ilo, ilolla tervehtineet. Me olemme vakuuttuneita siitä, että, että kuluttajien ja valmistajien tulisi voida hyötyä näistä laturien yhdenmukaistamisesta, harmonisoinnista. Ja sitä kautta voitaisiin sitten myöskin lanseerata uusia, uusien, uusien matkapuhelinten sukupolvea kehittää, mutta yksi niitä se koskee myöskin kameroita, tablettitietokoneita näin, ja monenlaisia vempaimia. Komissiolta on, komissio on teettämässä selvityksen tästä, siinä on jo yhteisymmärryspöytäkirja olemassa. Tässä on muustakin kysymys kuin pelkästään selvityksestä ja tutkimuksesta. Myöskin selvittelemme, voisimmeko itse sitten viime kädessä asiaan vaikuttaa, jos näyttää siltä, että vapaaehtoisia standardeja ei muuten synny. Tämä on asia, josta, johon minä suhtaudun innostuneena. tässä on myöskin sähkökäyttöisten ajoneuvojen standardointi aika pitkällä. Haluamme kiittää tätä valiokuntaa mm, tämän asian ajamisessa. On hyvä, että kaikki, kaikki laturit ja muut tulevat olemaan yhteen sopivia. Me olemme jo autovalmistajien taholta saaneet vinkkiä siitä, että, että minkälainen töpseli ja pistorasia näissä autoissa on ja missä se sijaitsee, paitsi Euroopan, myöskin Yhdysvaltain valmistajien puolelta. Tämä, tämä on komissari Tajanin lempilapsi ollut. Ja nyt kun edistystä ei ole toistaiseksi saatu aikaiseksi näkyvässä mitassa, komissio, komissio on päätänyt – päättänyt lainsäädäntöpakettiin, joka liittyy polttoaineisiin, kytkeä tämän, tämän tyyppi kahden pistorasian liittyvät standardointimääräykset. Tämä on esimerkki ei vapaaehtoisista standardeista, joita sitten käyttöön saatetaan. Komissio on sen päätöksen tänään tehnyt. I would like to make... Kolmanneksi mainitsin siellä muutamat alakohtaiset aloitteet. Ensinnäkin autoteollisuus. Tiedän, että te kiinnostutte teitä kaikkia, mutta varsinkin puheenjohtaja se kovasti kiinnostaa. Meillä paljon työn alla tässä. Kiitos myös valiokunnan ansio. L- ja T-kategorian ajoneuvot ja se, tämä koskeva lainsäädäntö oli myös tarkastelussa. Meillä on myös markkin, markkinavalvontaa tässä harjoitettu ja nyt tarvitaan ehkä samanlaista päivitystä tyyppihyväksyntää varten M, N ja O-luokissa. Siis aut, linja-autot, bussit ja rekaat. Kaikki Kars 21 sidosryhmät, nyt se on Kars 2020 nimeltään, niillä tarvitaan parantaa markkinolosuhteita ja fiksua lainsäädäntöä. Me olemme tässä selvittämässä tätä nyt ja kohta tulee esityskin. Toinen ala, joka on erittäin tärkeä tänäkin vuonna, on puolustusteollisuus. Vakaa, vahva puolustuspohja voi olla myös moottorina kasvulle, työpaikkojen luomiselle, innovoinnille, tutkimukselle. Aika pirstaloinutta tämä kuitenkin on Euroopassa. Me, ja Barosson, johdolla tehdä työtä tästä työryhmässä komission puitteissa ja tästä hyväksytään tiedonantokin tulevina kuukausina. Se toimitetaan Euroopan, neuvost- Euroopan neuvostollekin. Se on tänäkin vuonna esillä nimittäin siellä ja me keskustelemme, keskitymme teollisuuspolitiikkaan, siis säämarkkinoihin, ja innovointiin. Haluaisin myös mainita muita esityksiä, joita on hyväksytty, tai esimerkiksi asetus, joka mootoroinen siirtoa yksinkertaistaa. Tästä on sanottava, että tämä esitys on yksi 20 kysymystä, joka on ollut kaikkein tärkein EU-kansalaisille. Tässä jatkamme yhteistyötä teidän kanssanne ja myös herra Mandersin esittelijän kanssa, kuten varjoisettelijöiden kanssa, että tämä saa tätä päätöksiä mahdollisimman nopeasti. Ja haluaisin myös mainita direktiivin, joka liittyy radiolaitteisiin. Nimittäin tämä on yksi korkean tekniikan aloista, joissa EU on johtoasemassa. Siinä täytyy asema vielä vahvistaa entisestään. Me odotamme tässäkin mielenkiintoista yhteistyötä Rouva Weilerin ja muiden jäsenten kanssa. Ennen kuin lopettelen ja vastaan kysymyksiin, ottaisin vielä ulkosuhteet esille, nimittäin tämä on niiltäkin osin tärkeä. Sanoisin, että Eurooppa tarvitsee avoimia markkinoita näinä aikoina, kun ei ole kasvua, niin yritykset joutuvat kansainvälistymään yhä enemmän. Ne tarvitsevat pääsyn EUn ulkopuolisten markkin, markkinoillekin. BRICSin osuus kasvaa BKTstä yhä enemmän ja kasvupotentiaali on siellä. Ja nyt vain yksi kahdeksasta Euroopassa yrityksestä menee ulkopuolelle. Yksi neljästä vie sisämarkkinoilla, eli kansainvälinen ulottuvuus on tärkeässä asemassa. Te tiedätte herra Tajanin, että hän kasvua yrittää viedä eteenpäin menestyksellisesti yhdessä yritysten johtajien kanssa ja yritysten kanssa me vierailemme kolmansissakin maissa ja edistämme yhteistyötä standardeissa, teollisuuspolitiikassa, aloilla, joissa se on tärkeää. Nyt hän on Perussa ja Chileenkin menee. Mukana on myös valtuuskunta, jossa on yli 40 eri yritystä edustettuina. Liikevaihto näiden osalta on todella iso. Ja he ovat mukana myös Latinalaisen Amerikan huippukokouksessa. Hänen vierailuiden jälkeen minä pääjohtajana menen PK-yritysten kanssa näihin maihin. Se on ollut aika sekin. Me haluaisimme, jos se teitä kiinnostaa, tulla kertomaan konkreettista tuloksistakin. Mitä liiketoimintamahdollisuuksia siellä on syntymässä eurooppalaiselle yritykselle. Mutta on erittäin tärkeää pitää kauppaa asioitakin framilla tänä vuonna, paitsi että käydään neuvotteluja Japanin kanssa, mikä sekin on tärkeää. Me olemme miettimässä myös neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa. Me odottelemme vielä korkean tason työryhmän raporttia kasvusta työpaikoista neuvotteluissa keskeisessä asemassa Yhdysvaltain kanssa on se, että me haluamme kattavan sopimuksen. Ja siellä ei niinkään tarifeista puhuta, vaan sääntelyasioista. Siinä on vielä paljon työsarkaa. Standardointi, yhteisymmärryksen hakemista. Se on mutkikasta ja hankalaa, mutta se voisi olla aika tärkeä alue myös ajatellen transatlanttisia suhteita, kun kaupan volyymi on kuitenkin se, mikä se on. Ja lopuksi sanoisin, että teidän valiokuntanne on ollut johtamassa tärkeiden lainsäädäntöhankkeiden hyväksymistä. Tässä viittasin jo aikaisemmin myöhtyneisiin maksuihin, moottoriajoneuvoihin, tekstiileihin, rakennukseen – te olette olleet myös standardissa mukana. Ja minä takaan teille, että näiden täytäntöpano on jo käynnissä. Me olemme kyllä valmiita toimittamaan myös kaikenlaista tietoa, koska me arvostamme teidän erinomaista työtänne. Haluaisin myös sanoa, että 2013 on tärkeä vuosi, ainakin alkupuoliskolla 16. päivää maaliskuuta – Uusi myöhästyneiden maksujen direktiivi joudutaan siirtämään saattamaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Julkisviranomaiset joutuvat maksamaan 30 päivässä velkansa. Also in Greece. Kreikassakin. 27 jäsenvaltiossa. Meidän täytyy taata, että se näin myös sitten menee. PK-yritykset jotka ovat heikommassa asemassa tässä ketjussa, kun ei ole tarjolla rahoitusta. Ja sitten vielä julkiset, julkisviranomaiset tätä kapulata rattaisiin. Tämä on tärkeä osa lainsäädäntöä, jota on täytäntöön pantava. Me olemme tässä myös tiedotuskampanja käynnistämässä koko EU-ssa. Tämä on tärkeä esitys, joka tuli muuten valiokunnastanne ja me pyytäisimmekin teidän osallistumistanne siihen, teidän tukeanne näille kaikille tapahtumille kautta Euroopan unionin tänä vuonna. Kaikissa Euroopan unionin maissa nimittäin meidän täytyy lisätä tietoisuutta. Meidän täytyy valistaa, muuten ei olisi kannattanut hyväksyäkään tätä. Se on hyväksytty kaikissa jäsenvaltiossa ja parlamentissakin, ja totta kai se täytyy saada osaksi kansallista lainsäädäntöä, jos jossain maassa – on mahdollista maksaa jossakin tietyssä määräajassa, niin miksei sitten kautta e n, koska tässä muuten joudutaan hyvin hankalaan asemaan. Eli tätä on korostettava ja minä pyydän teidän tukeanne. Vielä sanoisin myös, että henkilökohtaisesti odotan mielenkiintoilla yhteistyötä teidän kanssanne, kun komissio ja parlamentti yhdistävät voimansa, niin olemme lyömättömiä. Kiitos. Daniel, thank you. Kiitoksia kovasti todellakin. Minä voin puhua varmasti koko valiokunnan puolesta. Että ensinnäkin me arvostamme kovasti tätä sitoutumista yritysosaston sisällä. Tänä vuonna meillä on paljon sisämarkkina-asioita, mutta kun komission jäsenenä tänne tuli viime vuonna, hän kyllä totesi, että Tämä vuosi on varmasti se vuosi, jolloin täytyy tavaramarkkinoita tarkastella uudelleen. Te puututte tähänkin itse. Olemme totta kai mielissämme myös työstä myöhästyneiden maksujen tiimoilta. No niin, kollegat voivat esittää kommentteja, esittää kysymyksiä. Täällä nyt Kreutzmann, Touchman ja Sanolva. Ja muutama muukin. Herra Kreutzmann. Thank you very much, uh, Malcolm. Oikein paljon kiitoksia ja tervetuloa tänne puhumaan näistä tärkeistä aiheista, maksuviivästyksistä. Olen kuullut, että Kreikkaan ei enää toimiteta lääkkeitä, kun rahoja joudutaan odottelemaan tällä hetkellä noin kolmen vuoden ajan. Ja kolmen vuoden jälkeen pyritään neuvottelemaan neuvottelemaan siitä, että saataisiinko alennusta sille tuotteelle, joka ei lähetetty. Tämä on suuri ongelma. Että siirrytään nyt kolmesta vuodesta, ja Romaniassa se on ehkä nyt vuoden verran, ja siirrytään 30 päivään, niin tämä on kyllä valtava rahoitusongelma. Toivon, että se onnistuu. Mutta toivon, että tässä päästään eteenpäin. Kasvu, missio on tärkeä Saksan ministerillä on tämä sama missio, mutta kysymys kuuluu, miten voidaan uudelleen teollistaa eri maat. Saksassa esimerkiksi noin 25 prosenttia BKTstä tulee teollisuudesta. Jos katsotaan vielä palveluita, jotka ovat hyvin lähellä teollisuutta, niin ollaan jo kolmanneksessa BKTtä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa käsittääkseni alle 10 prosenttia, tai olkoon 10, mutta – miten voidaan päästä nyt kahteen kymmeneen? Jäsenvaltioiden on tehtävä tässä työnsä, ja se on hankalaa. Tiedän, että vuosia sitten yhdistyneessä kuningaskunnassa oli paljon autoteollisuutta, nyt en tiedä. BMW ja niin edelleen autoteollisuuden ongelmia on paljon. Olen ihan samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi uudelleen työllistää Eurooppa, saada näin lisää kasvua työpaikkoja, mutta pitää olla nyt varovaisena, pitää olla yhteydessä myöskin teollisuusvaliokuntaan. Ja sitten ajatella myös koko päästökauppajärjestelmää joka on ehkä vähän ristiriidassa nyt tämän uudelleen teollistamisajatuksen kanssa. Tuoteturvallisuus, hyvin tärkeä kysymys. Malcolm ja minä olemme keskustelleet näistä aiheista, mutta valitettavasti neuvosto ei noudattanut meidän toivettamme puolesta vuodesta. Nyt puhutaan 9 tai 12 kuukaudesta ja nyt puhutaan tammikuun ensimmäisestä päivästä 2014 täytäntöönpanon osalta. Ja tiedämme, että tulliviranomaiset joutuvat todella ajamaan markkinoiden valventaa, vaikka ihmisiä on vähemmän. 6000 ilmeisesti tulliviranomaisissa vähennetty työpaikkoja. Eli miten voidaan ajaa tätä kysymystä, joka on niin tärkeä erityisesti PK-yrityksille? Miten voidaan vakuuttaa nyt jäsenvaltiot siitä, että on tehtävä enemmän? saatava esimerkiksi enemmän ihmisiä töihin tulliviranomaisten palkkalistoille. Sitten standardointi. Päätän pian puheenvuoroni, mutta ainoa asia, jonka haluaisin sanoa, on se, että meidän pitäisi huolehtia standardoinnista teollisuuden kanssa yhteistyössä. Muutokset tapahtuvat hyvin nopeasti ja on tiedettävä, mitä alalla tapahtuu. Jos ei tehdä vapaaehtoisesti, niin silloin tarvitaan lainsäädäntöä, mutta pitäisi tukea kuitenkin mm-hmm. vapaaehtoisuutta, koska näin ehkä säästytään tuolta lainsäädännöltä, mutta sitäkin tarvitaan, jos se on välttämätöntä. Varmasti valiokunta auttaa teitä. Ja mekin toivomme totta kai täytäntöönpanoa mahdollisimman nopeasti tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää yhä enemmän parantaa sisämarkkinoita, jotta voidaan luoda kasvoja ja työpaikkoja. Tämä on hyvin tärkeää tulevaisuutta ajatellen. Kiitos paljon. Uh, I think I'll take Mr. Hudson. Kiitoksia herra Hudson. Ja sitten herra Kajeha voi vastata ja sitten muut kysymykset. Herra Hudson. Uh, Kiitoksia kovasti. Kiitos alustuksesta. Aika epätavallista, että Äh, äh, äh, tässä on aika erikoista, että nyt on hyvää aikaa käyttää puheenvuoroa eikä olla aikapaineessa niin kuin normaalisti. Muutama kysymys virisi mieleen. Miten pääosasto itseään tässä ja tavoitteitaan kuvaili, on aika hatunnoston arvosta, erityisesti mitä PK-sektorin tulee muutama vuosi sitten, kun minulla vielä oli oikea, olin oikeassa töissä, niin kuin äänestäjät piikittelevät, siellä saatettiin, saatoin todeta, että monet olivat PK-sektorin palveluksessa. Ja nyt, sit, nyt on, siellä monet valittivat, että ei heillä ole varaa pitää hallinnoista toimi, jotain toimistorottaa siellä näitä, näitä byrokratian asioita setvimässä, eli sen, sitäkin taustaa vasten on hyvin tärkeää päästä näihin yksinkertaistamisiin. Apua, PK-sektori apua siinä kaipaa. Kuten toisaalta kun peräänkuulutetaan yksinkertaistamista tässä vieressä, niin on pinopaperia, joka sisältää yksityiskohtia moninkin lainsäädäntökohtiin, esimerkiksi vaikka julkisia hankintoja. Meillä oli siitä äänestys. Meillä on kollegoini, minulla kollegoini tavoin kommentteja ja viestejä omilta alueeltamme, jotta yrittäjiltä, jotka ovat vaikeuksissa palvelujen tuottamisessa. Tässäkin valiokunnassa on edistystä aikaan saatu tämän taakan keventämiseksi Eli haluaisin kuulla, miten voitaisiin jatkossa julkiset toiminnat paremmin tähän toimintaan mukaan niin, että sitten myöskin voitaisiin ottaa paikalliset olosuhteet enemmän julkisten hankintoiden hankinta, julkisia hankintasopimuksia tehtäessä paremmin huomioon että saisimme todellakin sitten tällaisen yleiseurooppalaiset muuttujat paremmin huomio, huomioiduksi kuitenkaan unohtamatta paikallisia vaatimuksia, olosuhteita, maksuviivästykset, sehän, se on ymmärrettävästikin tervetullut lainsäädäntö, koska se on raivostuttanut yrittäjiä kautta Mantereen, kun maksut jäävät makaamaan. Ja, ja, ja tältä osin varmasti on edistystä aika on saatu oma maani, maassa maassani Skotlannissa. Siellä paikallishallinto ja aluehallinto ovat ryhtyneet toimenpiteisiin mm, Äh, äh, jos ajatellaan näitä ulkoisia seikkoja ja valtiovälisiä sopimuksia, missä mitassa äh, komissio voi varmistaa, että kun näitä kauppasopimuksia eri puolilla tehdään, että meillä olisi mahdollisuus sitten jotenkin edes varmistua siitä, että sisään Eurooppaan tulevat, tuleva tuote on riittävässä määrin määräystä mukainen ja toiseen suuntaan mennä, jos mennään, ymmärtänette varmaankin skottilaisen ykkösvientituotteen viskin vienti, vientiä määrittävät erityistekijät, eli että se on hyvin tällainen aluesidonainen, sitä voidaan luvalla tisata ainoastaan Skotlannissa ja, eh, ja kysyntää, kun on, tuntuu riittävän, voitteko eh, vakuuttaa, poistaa huoleni, poistaa huoleni siitä, että, että tämän nimenomaisen tuotteen ja monien muiden samankaltaisessa alamassa olevien tuotteiden asema ei vaarannu. tämä on tällaista kotikutoisen teollisuuden ja valmistuksen parasta ykköslaatua. Massa Ian is looking... No, Ian oli eilen myös tai illallisellakin ja puhuttiin viskistä. Me oltiin aika maltillisia kyllä. Olihan minä siellä itsekin. Ehkä ensi vuonna kutsumme teidätkin. So I would like to reply. Minäpä vastaan In relation to Mr. Kreutzmann. Ensinnäkin herra Kreutzmannille. Ensin sanoisin, että kiitos työstänne COSME-ohjelman puitteissa. Se on erittäin tärkeä pekoyrityksille. Ajatellaan uutta rahoitusta ensi kertaa. On pelkästään pk-yrityksen varten oma ohjelmansa. Ja sieltä annetaan paljon tukea Siis rahoitusvälineitä tarjotaan, takuita, riskipääomaakin, tuetaan naisyrittäjiä, nuoria yrittäjiä, se, että voitaisiin virkavaltaisuutta leikata ja niin päin pois. Ja myös verkottumista Euroopan tasossa. Se on tärkeä poliittinen merkki tässä rahoituspaketissa, jota komissio on esittänyt. Me toivomme, että se johtaa hyvään Katsotaanpa sitten huippukokouksessa, mutta kiitos kovasti Kreutzmann, että olette vetänyt tätä hanketta. Kysyitte maksuviivästysdirektiivistä. Sanoisin siitä, että keskimäärin viivästykset jäsenvaltioissa eivät ole vuosia verrattuna mitä sitten. Se on 183 päivää, mutta nyt sanotaan direktiivissä 30 päivää, eli pitkä matka. Meidän pitäisi tehdä parikin asiaa. Ensinnäkin pitäisi lisätä tietoisuutta, että nyt tulee uusi sääntö, jota on noudatettava. Se on myös oikeus. Mutta meidän täytyy yhdessä parlamentin kanssa myös lähettää sellainen tiukka viesti, että kun julkisviranomaiset ovat myös tämän hyväksyneet, niin pitää ryhtyä toimiin. Voidaan myös kertoa hyvistä käytänteistä. On keinoja Nimittäin no miksi joissakin se onnistuu määräajassa, toisissa ei. Eli kyllä on keinoja. On, meillä on suunnitelmia jossakin maissa, että noudatettaisiin määräaikoja. Haluamme myös vuoropuhelua niiden maiden kanssa, joissa on vaikeuksia, jotta voisimme tukea heitä. Mutta tässä tarvitaan erityisponnisteluja. Muutoin PK-yrityksemme joutuvat ihan mahdottomaan tilaan. Siksi tiedotuskampanja on niin tärkeää. Siksi teidän osallistumisenne. Me muuten eri maissa pyydämmekin teitä mukaan selittämään. Tämä on niin tärkeää. Tämä on sellaista lainsäädäntöä, että jos me pystymme saamaan tässä jotain täytäntöpanoa, niin sitten saadaan muutostakin aikaan. Tämä ei oikein onnistu, koska on huoneet suhteet julkisviranomaisiin ehkä. Tämä olisi tärkeä panos parlamentilta, valiokunnalta ja komissiolta. Mainitsitte myös tämä kasvumissio. Meidän täytyy tehdä kaikkemme. Ja myös, että annettaisiin uudelle, uudelleen teollistamiselle tukea, mutta miten se sitten oikein onnistuu? Mainitsitte myös haasteet, vaikeudet energiakysymyksissä. Rova Merkel viittasi Euroopan unionin kilpailukykytilanteeseen. Hän edessä puheessaan totesi, että 7 prosenttia edustamme väestöstä maailmalla 25 prosenttia BKTstä ja 50 prosenttia sosiaalikustannuksista. Ja tähän liittyy kilpailukykyasioitakin ja sitä paitsi maksamaan myös korkeampia energiahintoja maailmalla. Kyllä sekin vaikuttaa kilpailukykyyn. On sekin otettava huomioon. Meillä on paljon myös säätelyt rasitetta yrityksille. Ja nyt tässä voidaan hiukkasen järkiperäistä ja olla yhdenmukaisempia eri politiikan lohkoissa, että mentäisiin samaan suuntaan. Ja jos me tähän pystymme puuttumaan, emme mitenkään väheksy tämän monimutkaisuutta, niin minä uskon, että kyllä on mahdollista saada enemmän aikaan. Ja se, että meillä on nyt tavoite, josta on sovittu, niin se kyllä auttaa meitä. Me aiomme myös seurata tätä, miten pärjäämme tavoitteen toteuttamisessa. Se on, mitä paikka että on hyvin erilaisia tilanteita, esimerkiksi rahoituksen saatavuudessa. Tähän liittyy kysymyksiä myös liittyen taitoihin. Tämä on erittäin tärkeää. Jossakin maissa on paremman integroitu teollisuus, parempaa koulutusta, niin ne ovat menetyksellisempiä, mutta mielestäni tämä kaikki voidaan panna yhteen, päästä eteenpäin niin, että voidaan elvyttää reaalitaloutta. Keskustelua täytyy jatkaa katsoa, kuinka tässä edetään ja kehitellään myös politiikkaa fiksulla tavalla niin, että olemme johdonmukaisia eri poli- politiikkojen kanssa. Niin, tuote, turvallisuus on erittäin tärkeää ja markkinavalvonta täytäntöpanossakin siinäpä haastetta, koska jäsenvaltiot joutuvat tarjoamaan voimavaroja. Hudson otti myös tämän esille. Miten voidaan varmistaa se, että kun unionin ulkopuolelta tulee tuotteita, ne noudattavat meidän väreksiämme. Mielestäni tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä tehtäviä tässä uudessa paketissa. Yksinkertaisesti järjestelmää vahvistetaan ja sitten samalla keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa siitä, miten voidaan tehostaa täytäntöönpanoa. EUn ulkopuolisten maiden kanssa tehdään työtä myös. Nyt kävin Kiinassa loppuvuodesta. Meillä on teollisuusvuoropuhelua Kiinan viranomaisten kanssa Tapasin myös markkinavalvontaministeriön väen kanssa ja me keskustelimme tästä. Siellä on koulutusohjelmiakin sen takamiseksi, että asiat tehdään oikein. Meillä on erityisyhteistyötä myös lujen kohdalla. Nimittäin kiinalaiset ovat kovin kiinnostuneita. Totta kai he etunenässä siitä, että heidän vientinsä noudattaa määräyksiä. Mutta olemme tehneet jotain muutakin, joka on osoittautunut hyödylliseksi meillä on portaali käytössä. Siellä on englanniksi ja kiinaksi kaikki Euroopassa voimassa olevat standardit. Esimerkiksi sähkölaitteita ajatellen, lääkelaitteet ja mekaaniset tuotteet. Näinkin voidaan taata se, että standardit tunnetaan ja että niitä noudatetaan ja kuitenkin sitten markkinavalvonta täytyy puuttua asioihin viime kädessä. Jos ei tuotteet noudata määräyksiä, niin sitten ryhdytään toimiin kautta Euroopan unionin. Standardointi. Olen aivan samaa mieltä herra Kreutzmannin kanssa. Meidän pitäisi olla tässä johtoasemassa, teollisuuden pitäisi olla tässä johtoasemassa. Standardit eivät ole lainsäädäntöä, niitä pitäisi tulla teollisuuden puolelta. Mutta jos lainsäädäntö on sitten pappilaan hätävara, sen kun olemme antaneet teollisuuden mahdollisuuden myös hoitaa tämän. Jos eivät hoida, niin sitten meidän täytyy kantaa oma vastuumme. Varsinkin joillakin aloilla, joissa kasvu ja työpaikat ovat tärkeässä asemassa. Ehkä siellä teollisuuden passiivisuus estää tätä puolta. Totesitte, että tämä voitaisiin yhteenvetona sitten niin, että kohennetaan sisämarkkinoita pitää paikkansa. Jos sisämarkkinoiden pohjalta rakennetaan, niin päästään eteenpäin. Herra Haldston viittasi PK-haasteeseen, varsinkin hallintorasitteeseen. Suuryrityksillä on pilvi pimeäväkää hoitamassa paperibyrokratiaa, jos ajatellaan PK-yrityksiä. Minulla niin on muuten paljon yhteyksiä PK-yrityksen kautta Euroopan, niin ei voi ajatellakaan, kuinka paljon kuinka vähän siellä väkeä ei edes tuotteitaan pysty myymään, kun väki kääntää papereita. Ja, ja kun paljon paperia joudutaan keräämään pelkästään, jos avaa kaupan, tämä paikallista, alueellista, kansallista ja vielä Eurooppa päälle. Eurooppalaisen puolen kanssa voin auttaa sanon, mutta sinne jää vielä sitten iso kasa vaatimuksia. Hallintorasitteen keventäminen, yksinkertaistaminen olkoot etusijalla. Tämä top niiden kuuleminen auttaa meitä ymmärtämään paremmin ongelmat. Mutta kyllä meidän täytyy enemmän tehdä. Tässä nimittäin on mahdollista saada enemmän aikaa fiksua lainsäädäntöä, tehdä tällainen PK-testi ennen kuin uusia määräyksiä hyväksytään. Arvioitaan etukäteen, mikä vaikutus niillä on PK-yrityksiin, että sitten vältytään lisää rasitukselta. Ja jos ajatellaan myös tätä kasaantuvaa vaikutusta lainsäädännöllä, välttämättä se ole mikään yksi määräys sinällään, vaan se, että on kertynyt niin paljon määräyksiä toinen toisensa päälle jollain tietyllä alalla, ja se haittaa yritysten toimintaa. Ja siksi ne joutuvat hankalaan asemaan kilpailussa. Julkiset hankinnat ovat tärkeitä. Ne edustavat 17 prosenttia meidän PKT-stamme. Vain kolmannes menee niistä PK-yrityksille. Meidän täytyy parantaa sisämarkkinoita ja luoda enemmän mahdollisuuksia. Kolme konkreettista tapaa, joita me olemme esittäneet myös julkisten hankintojen paketissa. Ensinnäkin summat pilkotaan niin, saadaan enemmän pk-yrityksiltä tarjouksia. Suuri yritys, sopimus ehkä se on mahdotonta pk-yrityksille, mutta jos voimme pilkkoa summat, niin pk-yritykset olisivat paremmin kilpailuihin. Sitten toinen konkreettinen esitys sähköinen tarjous. PK-yrityksellä sen sijaan, että kääntää papereita, niin se olisi merkittävä, jos sähköisen tarjouksen myötä tämä voitaisiin toteuttaa. Ja kolmas mahdollisuus, jota me olemme esittäneet myös. Jos voittaa tarjouskilpailun, niin silloin täytyy myös sitten näyttää, että täyttää kaikki ehdot. Siis se tehtäisiin jo lopussa vasta, kun on saatu joku, et, ettei alussa. Se on rasite pk-yritykselle. Tavallaan voidaan sinne valalla vannoa ensin, mutta sitten lopussa vasta. Sillä olisi valtava vaikutus. Julkisten hankintojen paketti on uskoakseni tilaisuus palvella paremmin pk-yrityksiä. Lopuksi mainittiin myös kansainväliset neuvottelut. Miten taataan? No se on erittäin haastava, varsinkin enemmän sääntelykysymyksissä monien maiden kanssa, Japanin, Yhdysvaltain kanssa ehkä, jos saadaan myönteinen suositus. Kauppapääosasto neuvottelee komission puolesta, kuten tiedätte. Me olemme myös tärkeässä osassa teollisuuden puolelta. Yksi tärkeä osatekijä on totta kai alkuperämerkintöjen suojeleminen. Minä haluan taata teille, että Skottiviskin tai riohviinin puolesta itse juon sitä nimittäin. Jos ensi vuonna kutsutte viskijuhliin, kyllä tulee toki. Laatu on nimittäin niin tärkeä luotteissa. Ja siksi ne ovat näin vahvempia myös, että on alkuperämerkinnät ettei tule tällaisia hämäriä tuotteita markkinoille. Tässäkin on työsarkaa. Vapakauppasopimukset ehkä antavat meille mahdollisuuden tähän. Niin, että olemme tässäkin käynnistämässä vaikutusten arviointia. Mitkä ovat tärkeimmät alat, missä on ongelmia. Eli on hyvä valmistautua kunnolla sen takaamiseksi, että että tärkeitä intressejä suojellaan. Rauhoittelen teitä tältä osin, mutta tässä tarvitaan aikaa, tulee valtuutukset ja niin edelleen keskustella valiokunnan no, no, tiedän, että te teette aloitetta eteenpäin. Vielä pari kysymystä. vaan ja Koli Langen. vaan. Děkuji, pane předsedo. Eh, takže já bych také panu Kalechovi chtěla... Eh, kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää komission edustajaa tämän työohjelman esittelystä. Minulla olisi kysymys, joka liittyy liikenteeseen ja kuljetuksiin. Mainitsitte muutaman toimen, mutta yksi jäi mielestäni nyt huomiotta – recall-järjestelmä. Eli tällaiset automaattiset soitot auto-onnettomuuksien yhteydessä. Minä olin esittelijänä valiokunnassa, kun tuota aihetta meillä käsiteltiin ja mietintö hyväksyttiin suurella enemmistöllä täysistunnossa. Joten tämä järjestelmä saadaan pakolliseksi vuonna 2015. Sitä ennen tarvitsemme asetusehdotuksen liittyen siihen, mihin tämä laite asennetaan. Minä ja liikennevaliokunnan esittelijä edustaja Koch otimme yhteyttä komission jäsentä Jaanin ja meille luvattiin, että ehkä tänä vuonna voimme saada jo jotain tuloksia. Voitteko vahvistaa tämän tiedon? Toivon, että voitte sen vahvistaa. Viime syksynä minä osallistuin Zagrebissa konferenssiin. Siellä oli edustettuna monia sidosryhmiä monista maista ja tapasimme myös autoteollisuuden edustajia, jotka myös odottavat, että asetuksen kautta saadaan vähän varmuutta siihen, mitä heiltä odotetaan lähivuosina. On hyvä, että kukaan ei ole sinänsä kyseenalaistanut tätä hanketta, mutta kuitenkin ihmiset tarvitsevat vähän suuntaa. Kiitos, jos voisitte vastata tähän kysymykseen. Kiitos. Edustaja ja herzlichen Dank zunächst mal. kiitokset ensinnäkin teidän alustuksestanne. On todella hienoa, että keskiössä oli hallinnon yksinkertaistaminen ensinnäkin pk-yritysten osalta. Myös Saksassa tämä koskee kuntia. Olen itse ollut pormestarina ja tiedän, miten hankalaa on käsitellä näitä hallinnollisia kysymyksiä, joten todella tämä on oikea lähestymistapa, erittäin tervetullut. Ja tuo 30 päivän määräaika maksujen osalta puolella on hyvin tervetullut. Tiedän, että tämäkin koskee totta kai kuntia, mutta kyllä tästä on jo tullut urheilua, että ei makseta ajoissa, jotta saa jotain pienenlaista korkoetua suhteessa PK-yrityksiin. Hyvin pienet yritykset tässä usein joutuvat pahasti kärsimään. Olen edustaja Kreutzmannin kanssa aivan samaa mieltä standardointikysymyksestä. Totta kai on hienoa, jos teollisuuden alalla vapaaehtoisesti jotain sovitaan. Mutta jos konsensusta ei saada aikaan, esimerkiksi jos ei ole valmiutta vuodesta 2012 jatkaa sääntöjä sopimusta yhtenäisistä kännyköiden latureista, niin kyllä tämä on sellainen asia, jossa meidän pitäisi toimia, koska näin Euroopan kansalaiset voivat todella nauttia EUn aikaansäännöksistä. Tämä on sellainen asia, jota kansalaiset todella pitävät hyvänä, joten on hienoa, että me saamme ajettua tällaista asiaa mutta hankala on selittää, miksi tätä jatketaan vuoden 2012 jälkeen. Tässä kaikki, kiitos. Yes. Thank you very much. Kiitos kysymyksistä. Äh, kiitos äh, edustaja Sinolla siitä, että tämän IK-järjestelmän palauttamisesta mieliini. Eihän tuossa alustuksessa niin voinut kaikkia tietenkään käsitellä läpikotaisin mutta voin sen todeta, että edistystä teknisellä saralla on saatu runsaasti aikaiseksi. Ja siitä, mm, siinä ollaan edistytty kyllä. Kiitän siitä, että olette noin kiinnostunut tästä aiheesta. Kaikki esimerkiksi jakelautot ja muut kaupallisessa käytössä olevat ajoneuvot, voisivat saada tämmöisen nyt ensisijassa käyttöönsä. Se on hyvin hälytysjärjestelmän. Eli siellä on tiettyjä teknisiä mm, kommervenkkeja vielä tiellä. Me emme ole aiemmin tässä aiemmin kyenneet sitä virallista ehdo, varsinaista ehdotusta tekemään, mutta kuten sanottu, edistystä on aikaan saatu. Ehdotus on tulossa ja tämä on hyvin tärkeä liikenneturvallisuutta edistävä hanke. Voin vakuuttaa teille, että, että tämä herra Tajanin komissaarin pöydälle laskeutuu tuossa tuokiossa. Hyvä, että havahdutitte minut tähän edustaja Colin Langenin kommenttiin ja viittaukseen maksuviivästyksestä osuitte naulan kantaan kun totesitte, että, että, että monet viranomaiset ovat todellakin syyllistyneet tähän lepsuiluun. Luvataan vaikka mitä, mutta sen jälkeen ei kuitenkaan sitten seisota sanojen takana. Sitten voi hyvin todeta, että no en tiedä, mitä meille sitten tapahtuu, kun emme maksa verojamme – Äh, tai jotain muita maksuja tämä suorittamatta. Äh, siellä välittömästi reagoidaan. Äh, monissa maissa pienet ja keskisuuret yritykset peräänkuuluttavat jo jonkinlaista korvausmenettelyä. Tämä koko viivyttelykulttuuri on saatava karsituksi. Meidän pitää saada tämä yleinen mielipide havahtumaan tähän ongelmatiikkaan aiemminkin. Eli sen vuoksi juuri teidän osallistusmme tässä on avainasemassa. Herra Tajanilla on, on tämä kampanja meneillään. Edistystä tapahtuu. Selvästikin monet maat ovat jo oivaltaneet asian ytimen. Kuten sanottu, tässä on vielä tukku, teknisiä seikkoja. Koko asiahan on vallankumouksellinen sinällään. Tämä 60 päivän maksu, maksuaika yksityisissä maksusuorituksissa tietyin poikkeuksiin. Se on hyvinkin haastava ja tärkeä seikka. Ja kuten sanottu, on, meidän pitää itse pitää pitäytyä näissä määräajoissa ja kunnioittaa niitä tiukasti. Good. Well, thank you very much indeed. <clears throat> Kovasti kiitokset, kaikkia näitä asioita käsittelitte näin kattavasti. Olemme iloisia, että te yksilöitte paljon sitä työtä, mitä me olemme täällä tehneet mekin. Olemme aina halunneet seurata, mitä tapahtuu taitosten jälkeen. Emme halua vain hyväksyä lainsäädäntöä ja sitten ei katsota, miten sille käy pari viikon päästä tapaamme koordinaattoreiden kesken ja mietimme, mikä voisi olla meidän poliittinen aloitetyömme. Siellä on varmasti standardit liittyviä kysymyksiä ja myös miten sitä voitaisiin seurata. On mielenkiintoista, että tärkeät järjestötkin tekevät strategiatyötä. Etsin tapasin eilen ja sen eläkin lähetti oman paperinsa Eli korkealla tasolla tätä käsitellään. Se sopii myös kansainvälisen ulottuvuuteen, josta tekin puhuitte. Olin iloinen myös, että alussa puhuitte 98-43 direktiivit. Se on aika hämärä muuten suurelta osin, vaikka se on tärkeää lainsäädäntöä, että sisämarkkinat toimisivat kunnolla. Herra Palkman, joka on tällä alalla johtava tutkija on julkaissut hyödyllisen kirjan sisämarkkinoiden toteuttamisesta. Hän on pannut tämän ihan kärkeen tärkeänä välineenä. Hän tulee puhumaan koordinaattoreillekin. Ehkä me voisimme täytäntöpanossa jotain saada aikaan. Tämä passaa sopii teidänkin agendan kanssa. Kiitos käynnistä. Kaara Bartanellikin on paikassa. Hän on tehnyt läheistä yhteistyötä monissa asioissa Tajanille parhaat tervehdyksemme. Ja varmaan sitten me voidaan aika vielä tapaamme. Saamme ajoissa nämä luvatut hankkeet. Markkinavalvonnassa olemme jo malttamattomia strategiaa. Asiakin olemme hyväksyneetkin jo, varmasti tiedätte sen. Tätäkin käsitellään toivottavasti tehokkaalla ja tuloksellisella tavalla. Kiitoksia käynnistä. Hauska nähdä joskus toiste.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 kahteen kysymykseen. Ensinnäkin, jos joku meitä seuraa tai on tullut myöhemmin seuraamaan rahapeliasiaa, meidän piti käsitellä, mutta koska tärkeimmät varjoesittelijät eivät ole tänään käytettävissä, niin Ashley Fox pyysi, että tämä lykätään seuraavan kokouksemme helmikuussa. Työ kyllä jatkuu tämän tiimalta. Jos joku meitä katsoo, niin lähettäkää kommenttinne sähköpostitse. Eli sitten me aloitamme kahden lausunnon tarkastelut, joita me täällä tarkastelemme. Siinä me annamme oman panoksemme sisämarkkinavaliokunnan näkökulmasta ensinnäkin Envivaliokunnalle, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliiniset lääketutkimukset ja direktiivin 2001-20 kumoaminen. Tässä valmistelijamme on Christian Busoi. Lääkeasioissa hän on johtava mä hän saa puheenvuoron. En tiedä kuka muu puhuu. Le Grip ilmeisesti Jyvänin puolesta erinomaista. Ketään muita varusettelijoita en näe. Valdemos ei ole ryylekään. No, joka tapauksessa aloitetaan kuitenkin keskustelu. Christian ensin. Komissiokin on paikalla jo vain. Aika monikin on sieltä, kukahan puhuu sitten komission puolestaan. Herra Riiskö. Anders Ris, selvä. Saatte puheenvuoron Kristianin jälkeen. Thank you very much. Uh, Oikein paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen keskustelu. Minusta tuntuu, että saamme toisen mahdollisuuden keskustella tarkistuksista ainakin. Olen ollut aktiivisesti mukana yhteistyössä varjoesittelyiden ja muiden kollegoiden kanssa, jotka ovat tehneet tarkistuksia tai haluavat niitä tehdä tämän asetuksen parantamiseksi. Minusta tämä on tärkeää lainsäädäntöä, koska jotta voitaisiin löytää innovatiivisia lääkeaineita EUn potilaille, meidän on tuettava innovaatiota, helpotettava kliinisten tutkimusten järjestämistä ja huolehtia siitä, että osittain hyväksytyt lääkkeet ovat sosiaaliturvajärjestelmässä korvausmenetelmässä mukana avoimella tavalla. Horisontti 2020 keskusteltiin viime vuonna avoimuusdirektiivistä. Nyt meidän täytyy parantaa tehokkuutta kliinisten lääketutkimusten osalta. Kiittäisin, että saatiin vihdoin tämä asetusehdotus, kuten komissio tässä on hahmotellut. Nykydirektiivissä ei oikein ole päästy tavoitteeseen. Ja jotkut kollegat jopa pitävät tätä osittain syypäänä siihen, että kliiniset kokeet ovat vähentyneet vuodesta 2007-2011 25 prosenttia. Erityisesti tämä koskee ehkä monikansallisia kliinisiä tutkimuksia, jotka ovat tärkeä osa tätä työtä. Tämä asetusehdotus korvaisi nykydirektiivin ja yksinkertaistaisi tehostaisi järjestelmää ja tekisi EUsta kiinnostavamman kohteen toteuttaa kliinistä kliinisiä lääketutkimuksia ja ylipäätään tutkimusta. Kiittäisin komissiota hyvin tehdystä työstä. Tiedän, että tämän asetuksen osalta on hoidettu laaja kuuleminen. Ja tämä varmasti heijastuu tähän ehdotukseen, koska minun on sanottava, että suurin osa sidosryhmien edustajista, joiden kanssa minä olen ollut yhteydessä, ovat olleet tyytyväisiä tähän ehdotukseen. Siksi lausuntoluonnoksessa on melko vähän tarkistuksia, joiden kautta halutaan lähinnä – selkeyttää joitain seikkoja, mutta ne eivät sinänsä muuta komission tekstin suuntaa. Tuen siis sitä täysin. Yksimielinen seikka on se, että saadaan nyt asetus. Tämä turvaa mielestäni yhtenäisen ja paremman täytäntöönpanon oikeudellisten puitteiden osalta. Haluaisin kommentoida vähän kuutta tai seitsemää tärkeää seikkaa ja sitten ehdottaa aikataulua. Ensinnäkin EU-portaali komission ehdotuksessa puhuttiin tällaisesta yhdestä yhtenäisestä järjestelmästä. Vaikka siihen liittyy hankaluuksia, niin se on varmasti hyvä ajatus. Eli yksi yhtenäinen portaali hakemusten jättämiselle kliinisten tutkimusten osalta on hyvä kompromissi, hyvä edistysaskel – se on varmasti parhain nykyoloissa, koska tämä helpottaa hakemusten jättämistä ja helpottaa monikansallisia kliinisiä lääketutkimuksia. Sitten jako kahteen osaan. Arvioitaan ehdotettu kahteen osaan. Jäsenvaltioiden yhteistyö, yksi osa, johon voi liittyä yhteinen osa mitä terveysvaikutuksia on, mitä riskejä, hyötyjä ja niin edelleen potilaan osalta. Ja toinen osa liittyy lähinnä kansallisempiin kysymyksiin ja näitä tutkimuksia tehtäisiin jokaisessa jäsenvaltiossa erikseen. Tärkeää mielestäni on selvittää, että lopullinen päätös osan yksi ja kaksi osalta on kerrottava. Ja ensimmäinen osio voi lähteä liikkeelle, eikä sitä saa hidastaa lisää pyyntöjen osalta. Sitten eettisestä arvioinnista on keskusteltu melko paljon. Eettisen arvioinnin asemasta on keskusteltu melko paljon. Sitä ei erikseen tekstissä mainita, mutta ei se sitä tarkoita, etteikö eettinen arviointi olisi tässä prosessissa mukana. Siksi, vaikka se on tekstissä implisiittinen asia, olen ehdottanut uutta tekstin kohtaa, jossa puhuttaisiin kahdesta osasta niiden arvioinnista myös eettiseltä kannalta – en ole maininnut eettisiä komiteoita, koska jäsenvaltioissa ei kaikissa ole samoja rakenteita. Joissain näitä tahoja ei kutsuta eettisistä komiteoiksi, ja joissa jäsenvaltioissa toimitaan kansallisella, joissain alue- tai paikallistasolla, joten jäsenvaltioiden pitäisi vapaasti voida järjestää työnsä niin kuin haluavat, mutta eettinen arviointi on joka tapauksessa tehtävä tietyn aikarajan kuluessa. Kliiniset tutkimukset ovat riippuvaisia myöskin siitä, miten saataisiin nopeammin hyväksyntä näille. Tällä hetkellä hyväksyntään menee EU:ssa paljon enemmän aikaa kuin muissa maissa maailmassa, joissa kliiniset tutkimukset ja niille annettavat luvat toteutuvat 30 päivässä. Siksi pidän tervetulleena sitä, että tämän asetuksen kautta nopeutetaan menettelyitä – ja mahdollistetaan se, että jäsenvaltiot voivat tehdä päätöksensä nopeammin sitten joustavuus. Asetuksen pitää myös myöntää tietynlainen joustavuus ja pidän hyvänä sitä, että voidaan lisätä toinen jäsenvaltio monikansalliseen kliiniseen tutkimukseen. Ei ole ehkä ihan selvää, koska tällainen pyyntö voidaan tehdä. Jos ajatellaan hakemuksen käsittelyä, tässä on usein kyse tiukoista aikatauluista ja sanoisin, että – tällaisen pyynnön esittäminen, että kliinistä tutkimusta tehdään muissakin jäsenvaltioissa, tehtäisiin vasta sitten, kun kaikki jäsenvaltiot ovat tehneet päätöksensä alustavan pyynnön osalta. Selkeää on se, että uusi jäsenvaltio voidaan lisätä niin kauan kuin menettely on käynnissä, kunhan tämä lisäys koskee ainoastaan ensimmäistä osaa. Meidän pitää olla tässä joustavia ajatellen, että tietyt aspektit osassa kaksi eivät koske kaikkia valtioita. Hyvin tärkeää on ajatella sitä, että tietyt sairaudet vaikuttavat potilaisiin eri tavoin sukupuolesta tai iästä riippuen. Naiset ja miehet voivat myös reagoida tietty lääkkeeseen eri tavoilla, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että lääkkeet sopivat Ajatulle potilasryhmälle on hyvin tärkeää, että tällaiset potentiaaliset erot näkyvät myös, kun suunnitellaan kliinisiä lääketutkimuksia. Samoin, jos on turvallisuushuolia, jotka liittyvät sukupuoleen tai tiettyyn ikäryhmään, niistä pitää raportoida. Minä pidän hyvänä lukua viisi, erityisesti mitä tulee tietoiseen suostumiseen. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan ihmisiä, jotka haluavat lähteä mukaan. Heidän on voitava antaa tietoinen suostumus – ja tiettyä joustavuutta pitää ehkä olla, kun on kyse ala-arvoisista tai henkilöistä, jotka ei voi päätöstä tehdä omissa nimissään. Lopulta avoimuus, hankala kysymys. Tiedän, että monet kollegat pohtivat tätä kysymystä. Minä en ole kattavia muutoksia ehdottanut komission tekstiin, mutta uskoakseni meidän pitää reilusti ja avoimesti puhua siitä, miten hoidetaan pääsy EUn tietokantaan myös tuloksiin, jotka tulevat kliinisistä lääketutkimuksista. Meidän pitää pohtia niitä oloja, jotka liittyvät luottamuksellisuuteen artiklassa 78 ja löytää ratkaisuja, jotka lisäävät kliinisten lääketutkimusten tulosten avoimuutta. Akateemisesta maailmasta monet ihmiset haluavat täyden pääsyn näihin tietoihin. Mielestäni pitäisi olla mahdollista saada näitä tietoja, mutta ihan ehdotta. Meidän pitää saada hyvä tasapaino avoimuuden ja tiettyjen taloudellisten etujen välillä. Siksi pitää pohtia sitä, mikä komission ehdotuksessa nyt on. Tässä ei ole tiukkaa aikataulua. Tämä on hankala kysymys ja avoimuuteen liittyvät tarkistukset ovat hyvin tervetulleita. Ehkä on vielä muita seikkoja, joita en ole maininnut, mutta toivon, että varjoesittelijöillä on nyt aikaa kommentoida ja voimme keskustella kattavammin tulevissa imkovaliokunnan kokouksissa tai erityisissä varjoesittelijöiden tapaamisissa, jos ne ovat tarpeen. Ehdottaisinko nyt aikataulua vai ihan lopuksi puheenjohtaja? Why don't you, uh, why don't you just cover it now? got it in front of me. But... No, minä voisin hoitaa, kun se on tässä edessäni. Niin mutta ensin muut voivat kommentoida. I propose... Uh, Minä ehdottaisin siis, että tarkistuksen jättämisen määräaika olisi tammikuun viimeinen päivä ja sitten keskustelua voidaan käydä 20. 21. päivä helmikuuta. Kompromissitarkistuksia 20, voidaan käsitellä 20. päivä maaliskuuta – äänestämme valiokunnassa sitten 21.3. Envivaliokunnassa, vastuuvaliokunnassa äänestys on jo päätetty pidettäväksi 24.–25. huhtikuuta järjestettävässä kokouksessa. Tietenkin riippuen nyt äänestyksen tuloksesta nähdään sitten, koska se tulee täysistuntoon. 31. päivä tammikuuta on siis määräaika tarkistusten jättämiselle. Kiitos. kiitoksia kattavasta asian tuntevasta alustuksesta. Le Grip seuraavaksi herra Jyvänin puolesta ja sitten kukaan muu haluaa. Sen jälkeen vielä komissiokin kertoo kantansa. Le Grip. Merci, monsieur le Kiitos puheenjohtaja. Minä todellakin puhun kollegani Philip Jyvänin puolesta. Hän on varjoisit valmistelija meidän ryhmässämme – Eli kansanpuolueessa ensinnäkin aivan ensikättelyssä sanoisin, että Philip Syvään tukee komission ehdotusta. Varsinkin hän on kiitollinen siitä, että tulee nyt asetus eikä direktiivi, niin että välittömästi ja pakollisena tätä ruvetaan täytäntöpanoa. Me voidaan taata yhdenmukainen täytäntöönpano koko unionin alueella. Kollegani Syvään on kiitollinen myös yhdenmukaistamis- ja standardointipyrkimyksistä, kuten myös yksinkertaistamisesta, jota komissio pyrkii saada aikaan. Niin, että päästään tästä umpikujasta, jossa nyt ollaan kliinisessä tutkimuksessa Euroopassa. Tiedämme, että hallintorasite on iso, on kaikenlaisia lupamenettelyjä, esimerkiksi kuinka kuka voi osallistua näihin tutkimuksiin. Tämä on helposti johtanut siihen, että mennään muualle maailmaan. Kaiken kaikkiaan syvään tukee kollegamme Christian Busoin valmisteluluonnosta, lausunnoluonnosta ja myös sitä, missä hengessä tämä on laadittu, kuten tämäkin kuultiin. Muutama yksityiskohtaisempi asia, puheenjohtaja, niistä tarkistuksista, joita syvän aikoa tehdä. Ensinnäkin määritelmät. Siellä olisi muutos, joka liittyy lääketutkimu- kliiniseen lääketutkimukseen. Siellä on ehkä ranskankielisessä kielitoisinnossa virhe tullut valitettavaa sinänsä, kun ajatellaan itse määritelmääkin, mikä on kliininen tutkimus. että tässä sitten tehdä huonoja käännöksiä, kun ajatellaan asetusta ja koko menettelyä. Ja sitten ei kykenevät henkilöt. Ajattelen, mikä tämä määritelmä voisi olla. Ranskan lainsäädännössä esimerkiksi juridisesti oikeuskelvoton ihminen, esimerkiksi alaikäinen, joka on holhoksenlainen, tai henkilöt, jotka eivät voi ymmärtää tosiasioita, esimerkiksi, että kognitiiviset kyvyt ovat heikommat. Tässä on Ranskan lainsäädännössä tehty Eh, erottelu näiden luokkien kohdalla nyt tässä ehdotuksessa ei. Eli ehkä tätä voitaisiin täsmentää. Sitten vielä kliinisten tutkimusten eri luokat. Komissio haluaa kahta luokkaa esittää ja tässä olisi myös määräaikoja, valvontaa ja seurantaa varten riskin osalta. Me haluamme tarkistukseen tehdä niin, että se, että on vähän vaikutuksellinen kliininen tutkimus, niin sanotaan, että olisikin riski vähäinen. Tavoitteena olisi ensinnäkin, että vastattaisiin asetuksen päätavoitteeseen, eli käytetään kansallista lainsäädäntöä, kun ajatellaan tutkimuksen aiheuttamaa riskiä. Tämä siis olisi riskilähtöistä ja toiseksi vaikuttaa syväni mielestä, että noudatettaisiin myös Oviedon yleissopimusta. Useimmat jäsenvaltiot ovat sen hyväksyneet ja siellä määritellään selkeästi myös vähimmäisriski. Sitten haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt. Asetuksessa ei tähän ole puututtu raskaana olevat naiset ja niin edelleen, tai vapauden riistosta kärsivät henkilöt. Kollegani Jyvä haluaa tehdä tarkistuksen näiltä osin, jotta nämä henkilöryhmät saisivat suojaa haavoittuvana ryhmänä. Ja sitten kiireelliset kliiniset tutkimukset. Syvän on kiitollinen tästä, että voitaisiin poiketa tietoisesta suostumuksesta, jos ajatellaan, että on vaara olemassa esimerkiksi sydänkohtauksen takia ja tarvitaan välittöntä puuttumista. Tämä tyyppinen poikkeus suostumukselle on Yhdysvalloissa ollut jo vuodesta 1996 ja 1998 aika Ranskassakin. Syvään tekemistarkistuksen, joka pyrkii poistamaan sen ehdon, jonka mukaan kiireellisiä tutkimuksia ei voida tehdä kuin jos on kyseessä vähäisen riskin tutkimus. Jos nimittäin ei muuteta, muuteta, niin monissa jäsenvaltioissa määräys nykyisessä muodossaan asetuksessa johtaisi askeleeseen taaksepäin, kun ajatellaan, mitä tutkimuksia tehdään innovoivissa tuotteissa. Ja sitten eettiset komiteat. Sinällään Syvän oli aika varauksellinen alkuvaiheessa, mutta kyllähän nyt tutkisi komission perustrategian, että jäsenvaltiot autetaan tekemään yhteistyötä eettisissä kysymyksissä tämän e-portaalin kautta, EU-portaalin kautta. Näin voidaan saada lyhyempiä määräaikoja hakemukselle. Tässä on kuitenkin jäsenvaltioissa, että voidaan kansallisella tasolla tämä järjestellä. Niin ikään täytyy noudattaa toissijaisuusperiaatetta. Jäsenvaltioissa ovat tilaisuuden järjestää arvioinnit ykkös- ja kakkososassa ja lupamenettelyssäkin luopua ehkä tästä dikotomiasta etinen komitea tai toimivaltainen kansallinen viranomainen. Tämä on hyvä strategia Syvänin mielestä muistuttaa, että 2001 asettu reitti on johtanut kritiikkiin, kun on mietitty, mikä on eettinen komitea toimivaltainen viranomainen lupamenettelyssä. Tässä on myös paljon ollut hallintorasitetta tästä syystä. Philips hyvä muistuttaa, että komissio ei ole noudattanut sitä tavoitetta, että eettiset komiteat poistettaisiin, mutta haluaa kuitenkin, että toisuusperiaatetta noudatettaisiin. Totta kai potilaisten suojan täytyy olla ensisijassa tässä. Philips Syvään tukee Busoin ehdotusta, joka tähtää siihen, että sinne otetaan eettinen näkökohta ja eettinen komitea myös asetusehdotukseen niin, että vältyttäisiin väärinkäsityksiltä. Sitten muutokseen haku kakkososassa syvään tekee tästä tarkistuksen niin, että sinne tulisi myös mahdollisuus promoottorille tehdä muutospyyntö, kun kakkososassa tehdään arviointia. Hän haluaisi, että olisi määräajat myös hyvin lyhyet, ettei tässä hidastuteta lupamenettelyä tietenkään. Ja sitten täsmennykset, jotka liittyvät arviointihenkilöstön koulutuksen. Siitäkin Syvän tekee tarkistuksen niin, että täsmennettäisiin myös työjakoa lupamenettelyssä olevan henkilöstön osalta niin, että siellä olisi vähintään tietty osa lääketieteen ammattilaisia tohtoreita niin, että kuitenkin olisi riittävää kokemusta ja koulutusta, että voisi tällaista tutkimustyötä tehdä, siis puolet näistä henkilöistä. Sitten promottorin pyyntö lupamenettelyn jälkeen hän hyväksyy uutta, tämän nykyistä 13 artiklaa, että voidaan lupa, luvan myöntämisen jälkeen voi vetää poiskin tämä, mutta hän haluaisi, että nämä hakijat voisivat saada perustelu siitä, että tämä on evätty. Tai jos tarvittaisiin muutoksia mahdollisesti sen jälkeen, kun tämä on evätty verrattuna alkuperäiseen lupaan. Läpinäkyvyys. Nyt tulee lähentymässä jo loppua. Herra syvään tukee komission esitystä lisätä tutkimuksissa avoimuutta. Täytyy muistaa, mikä hyöty tästä on potilaalle. Sekin on huomioitava keskustelussa. On hyödytöntä tai vaarallista, että julkaistaan kaikki tiedot sellaisenaan raakatietoina. Siellä voi olla arkaluontoistakin tietoa mukana. Jos ajatellaan myös kaupallista hyödyntämistä mahdollisesti jälkeenpäin, se on hyvin arka paikka. Philip Syvän haluaa tasapainoisen vaan niin siinä kunnioitetaan sekä luotettavuutta että tietosuojaa, ja varsinkin potilaiden suojaa. Totta kai. Komissio edustaa, että tutkimuksista sen yhteenveto. Hän haluaisi puolestaan yksityiskohtaisempia tietoja kuinka paljon tutkimuksia on tehty, kuinka paljon on sairaalaoloja ja niin edelleen. Ja lopuksi viimeinen kohta, jonka kollegani Syvään haluaa teille esitellä, nimittäin lupamenettelyn määräajat. Kuten Busoikin totesi, niin Philip Syvän ei halua määräkoja muuttaa. Mielestään, hänen mielestään se on tärkeä kliinisen tutkimuksen kilpailukyvylle Euroopassa. Kiitos. Good. Well, thank you. Hyvä juttu. Kiitoksia kovasti näistä hyvin kattavista kommentoista. Täällä on, on ihan huippu mm, lääketieteen asiantuntijaryhmä nyt koossa. Öö, tuolta yle, kansanterveyden öö, johtajakomissiosta öö, komission puolelta voi kommentoida näitä, tätä kuulemanne. Tervetuloa valiokunnan kokoukseen. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Busoille hyvästä ja kiinnostavasta lausunnosta. Tässä hyvässä yhteistyön hengessä työ näkyy valiokunnan kanssa jatkuvan, koska kliiniset kokeet ovat eurooppalaisen kilpailu, Euroopan kilpailun kannalta äh, avainasemassa, nimenomaan jos ajatellaan tieteen ja mm, yleisen innovaatiokehityksen äh, tulevaisuutta. 25 äh, prosenttia näistä kliinistä kokeista on tehty nimenomaan Euroopassa maailmanlaajuisestikin. Toivon, että saamme tämän asetustekstin valmiiksi tällä vaalikaudella. Ja kykenisimme osoittamaan, että nämä toimet ovat paitsi suojelupainettoisia, myöskin sitten kliinisiä kokeita suosivia. Olemme saaneet asianosaisilta tukea yliopiston maailmasta, erityisjärjestöistä, alan toimijoilta, mutta myös lääketeollisuuden parista on kannustusta tullut. Pari tohtori Pusoin esille nostavaa seikkaa nousee ylitse muiden. Ensinnäkin avoimuus, joka tuossa äskeisessä Syvänin kommentissakin kuultiin. Niin, avoimuus. Kliinisissä kokeissa on hyvin tärkeä seikka. Se on jo monissa keskusteluissa julkisuudessakin noussut näkyvästi esille. On tärkeää muistaa, että meidän ehdotuksessamme olemme pyrkineet aikamoiseen kunnianhimoon tässä tältä osin, niin että, että tieto, tietokannat ja muut tulokset, jotka kokeista saatu, ovat ihmisten luettavissa näin halutessaan. Ja kun äsken professori Syvänin kommenteissa kuultiin myöskin henkilö ja yksityisyyden suoja on tärkeä ylläpitää, samoin säilyttää sitten tietenkin kaupalliset salassa, mutta on kaupallisesti tärkeät asiat riittävän salassa. Kyse on siitä, että millä tavalla sitten tätä tietoa, tietoa sitten julkistetaan ja kuinka laajalle, laajalle kansankerroksille Se on tärkeä kysymys. Samoin haluamme keskustella tämän, tästä yhteenverosta, eli se, mitä on ehdotettu julkistettavaksi, julkaistavaksi, julkistettavaksi tässä ehdotuksessa. Kuinka laajat ja kattavat nämä näiden yhteenvetojen sitten tulisi olla, jotta niistä olisi sitten hyötyä tutkijoille ja asianosaisille ja valiokunnalle vain tiedoksi sen verran, että Olemme eh, nettisivuillamme julkaisseet ohjeiston, jonka eh, lääketurvallisuusviraston kanssa on eh, laadittu koskien tätä nykyistä direktiiviä siihen tulevia tarkennuksia sitten tämän kliinisten kokeiden asetuksen hyväksymisen myötä. Haluan mainita tässä yhteydessä tällaisia samanlaisia suuntaviivoja on viritteillä muuallakin maailmassa, koska kysymyksessähän on hyvin globaali toiminta kaiken kaikkiaan. Yhdysvalloissa muun muassa on ollut meneillään, mitä tulee juuri vaikkapa Food and Drug Administrationin hyväksymis- hyväksymismenettelyihin. Haluan korostaa sitä, että, että että, että ei tässä komission ehdotuksessa ole tarkoitus tätä komitean menettelyä mitenkään tehdä tyhjäksi. Pyrin vain ymmärtämään jäsenmaissa vallitsevan monimutkaisen kysymyksen ja toissijaisuusperiaatteen vaatimukset Kuten Musoli totesi, joissakin maissa tämä järjestelmä on hyvinkin mutkikas ja monimutkainen. Ja haluamme, että, että, että jäsenmaat voivat tässä tällä saralla omaa rooliaan sitten näytellä tarpeen mukaan väärin, väärin tulkinta on tässä nyt nostettu esille ja me voimme tulla vastaan ehdotuksin, jotka edesauttavat sitten nämä, näiden mahdollisten väärinymmärrysten hälventämisessä. Thank you very much. Um, I'm, I... Kiitoksia mm-hmm. kovasti. Olen pahoillani siitä, että niin, tiesin, että Alan Biilekin halusi McCarthyn puolesta. Hän on varjosittelijä. Silloin jotain sanottavaa, niin kyllä voit ne esittää nyt. Thank you, Mr. Chairman. As you said, on behalf... Kiitos, puheenjohtaja. ECR varjoesittelemä McClarkinin nimissä hän pahoittelee, ettei päässyt tämän päivän keskusteluun. Haluaisin hänen nimissään kuitenkin lyhyesti kommentoida edustaja Busoin tärkeää lausuntoa. Emma pitää hyvänä komission ehdotus. Tällä tarkastellaan uudestaan kliinisten lääketutkimusten direktiiviä. Hyvä, että meillä on mahdollisuus antaa lausunto Envin mietintöön. Emma ennen kaikkea pitää hyvänä, että nykydirektiivistä on opittu. Me tarvitsemme selkeämmät määritelmät, lisätehokkuutta ja vähemmän hallinnollista ja kustannustaakkaa yrityksille. Tarvitsemme säätelyä joka huolehtii siitä, että kliiniset lääketutkimukset ovat tulevaisuudessakin kiinnostavia hoidettavaksi Euroopassa. Siksi Emma on iloinen siitä, että nykyasetusehdotus vähentää hallinnollista taakkaa tutkijoiden harteilta ja sponsoreiden harteilta, ottaen huomioon riskiin suhteessa olevan menettelyn, erityisesti pienen riskin tutkimusten osalta, että voidaan luoda parempi toimintaympäristö kliinisten tutkimusten osalta. Emmalla muutama Kommentti lausunnon osalta, mainitsen ne lyhyesti. Hän on iloinen siitä, että viitataan eettisiin näkökantoihin arvioinnissa, kuten tarkistuksessa 11 on mainittu lausuntoluonnoksessa. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että artikla 7 ei ole oikea kohta, kun siinä viitataan ainoastaan kakkososan arviointiin. Joissain jäsenvaltioissa eettiset komiteat arvioivat myös osan yksi asioita. Siksi hän on sitä mieltä, että selkeä viitta viittaus olisi tässä paikallaan. Lisäksi tarkistuksessa 14 lausuntoluonnoksessa en ole sitä mieltä, että tämän potilaan uuden määritelmän kautta olisi hankalaa tai jopa mahdotonta löytää sopivaa potilasta, joka olisi edustava tietyn tautialueen osalta, jotta voitaisiin löytää riittävä riittävästi, kun kyse on harvinaisista sairauksista. Ja tämä voisi käytännössä lopettaa kliiniset tutkimukset EU:ssa. Myös tarkistuksessa 19, kun puhutaan vakavuudesta, Emma ei ole tässä ihan varma, tarkoitetaanko kahdella käsitteellä samaa asiaa. Hänestä tuntuu, että tässä puhutaan sellaisista sairauksista, jotka voivat olla, Aiottaa hengenvaara. Ehkä tämä kysymys liittyisi oikeastaan lingvistijuristeille, tai voikaan komissio selvittää tätä. Hän olisi kysynyt myös tuosta portaalista, jota käytetään hakemusten jättämiselle. Onko tämä jo käytössä vai luodaanko uusi portaali? Ja koska se olisi käytössä? Olen sitä mieltä, että tätä tietoa tarvittaisiin, jotta voitaisiin nähdä myös ehdotuksen käytännön puolet. Ja sitten lopuksi vielä tärkeä seikka. Emme ole ihan varmoja siitä, miten sääntöjen harmonisointi muiden kuin rajat ylittävien tutkimusten osalta on kantama oikeutettu. Voisimmekohan saada vähän lisätietoa, kun ei tunne olevan syytä sille, että esitetään, että puhtaasti kansalliset tutkimukset voivat olla haitaksi. Tässä pitäisi pohtia sitä, minkälainen on tilanne, kun käyttöön otetaan uudet harmonisoidut säännöt. Emma mielellään tekee e-yhteistyötä lausunnon laatijan kanssa ja muiden varjoesittelijöiden kanssa tämän lausunnon tiimoilta. Kiitos. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia, herra Wieland. Christian Usoi vedät langat yhteen? Kerrot jo määräajat, onko jotain muuta sydämelläsi ennen kuin päätämme tämän keskustelun? Ihan lyhyesti vain puheenjohtaja. kommentoin näitä muutosehdotuksia, joita esitettiin ja kommentoin. Kiitän ensinnäkin Euroopan komission edustajaa hyvästä yhteistyöstä ja onnittelen vielä kerran tässä hyvästä ehdotuksesta. Ja, ja hienoa työskennellä yhteistyössä syvännin kaltaisen ansioituneen, ansinoituneen kliinisistä kokeista kaiken tietävän professorin kanssa. Brekiven, hänellä myöskin hyviä asioita, e, ideoita. Tänään tuli jo paljon vinkkejä mahdollisista ehdotuksista kommentteja ja omistakin muutosesityksistä, niin panen ne korvan taakse. Sitten kun näitä, näistä tarkemmin puhutaan, keskustellaan ennen kompromissien laatimista. Otan niihin sitten aikanaan kantaa. Kiitos. Good. Well, thank you. Kiitoksia kovasti tästä ja kaikille osallistuneille. Ja mennäänpä sitten viimeisen kohtaan tänään. Ai muuten kiitos komissiollekin, että tänne tulitte iltapäivällä. No niin, viimeinen kohta tänä iltana on se, että minä valmistelijana avaan keskustelun omasta lausunnostani. Se menee Tranvaliokunnalle. valiokunnalle Tämä tulee katsastuksista. Katsastus, katsastuksia käsittelee Herra Schmidt on täällä. En tiedä, onko hän varjosittelijana vai missä ominaisuudessa, vai ihan vaan kuuntelemassa. Siis ihan varjona, kun olette täällä. Selvä. Herra Schmidt ja minä käymme ensimmäisen keskustelun tästä. Tämä on ensimmäinen tilaisuus keskustella tästä ehdotuksesta. Tapaamisen olen toki jo järjestänyt useampiakin tästä. No niin, kunhan nyt pääosasto Sankkoväki lähtee. So Mr. Schmidt and myself. Herra Schmidt ja minä siis käynnistämme keskustelu. Van der Kampkin haluaisi tulla paikalle, mutta hän oli huolissaan säästä. En tiedä, onko täällä Move-pääosasta ketään herra Unidin. Ei mikään omituinen tilanne, että me vain keskenämme, niin neuvostokin saattaa olla paikalla. Eli yleisesti vain tästä ensin toteaisin, että en aio lausuntoani laatia kuin vasta 20. helmikuuta. Tämä on nyt ensimmäinen keskustelu. Katsotaanpa, jos joskus saattaisiin jotain tietoa teidän arvioinnistanne, arvioinnista, niin yleensä tehdään, ei välttämättä aina kaikissa lausunnossa, mutta minä olen nähnyt myös oman yksikkömme arviointikertomuksen, kuullut myös mitä neuvosto on lausunut kustannushyödystä, joka on esillä myös teidän vaikutusten arviointikertomuksessa. Ehkä kommentoita sitä, mutta neuvoston kanssa olen aika lailla samaa mieltä siitä, että muuttavat teidän esittämänne perustelutehdotukselle ehdotukselle – yhtenäisille standardeille ja tai mitä hyötyä tästä on, niin voi olla, että ne eivät välttämättä ole ihan ilaudukkaita, niin kun olin odotellut. Tämä ensin yleisellä tasolla. Olen tutustunut tietoihin vaikuttaa siltä, että kun olette aika vakuuttuneita omasta ehdotuksestanne, niin tiedot eivät välttämättä tue sitä. Sitten toiseksi laajemmin, <clears throat> nimittäin minä olen keskittynyt lausunnoissani siihen tyykyyn, jossa me tuomme lisäarvoa näitä me jatkossakin. Totta kai voi käydä keskusteluja myös mietinnön esittelijän kanssa toimimaan tässä valiokunnassa, mutta me olemme laatineet aika lailla jo asiakirjoja esimerkiksi kuluttajien liittyvissä asioissa. Ja tämäkin on aika lailla kuluttaja painotettu asia. Meidän pitäisi olla aika varovaisia mielestäni, ettei mennä kohti enimmäistason standardointia kun meillä on toiminnassa tyydyttäviä järjestelmiä, joista on koitunut hyötyä kuluttajille aika lailla. Ja jos ajatellaan katsastuksiakin, niin minä olen paljon sisämarkkinoasioita käsitellyt, niin olen sitä mieltä, että enimmäistason standardoidille olevat perustelut, joita te olette esitelleet, eivät ole kovin hyviä, jos näin sanoen. Yksi tarkkakin esimerkki jota käsitellään liikennevaliokunnassa enemmän kuin täällä, mutta otan sen esille täällä kuluttajan näkökulmasta. Minä en ole mitään nähnyt näissä tiedoissa, joita on esitelty, joka tukisi sitä, että jos ajatellaan minun maata, niin yhdistynyttä kuningaskuntaa, missä katsastuksia hoidetaan pätevillä laitoksilla. Siellä on, meillä on oma johtaja, joka suorittaa tarkastukset niin, että sen sijaan, että olisi meillä sen enempää onnettomuuksia puutteiden takia kuin mm, jos on maissa, joissa on ikään kuin riippumattomat katsastusasemat ja annettu niille tavalla monopoliasema. Jos teillä tämmöistä tietoa on, niin brittihallitus ainakin olisi kyllä kiinnostunut tutustumaan niihin. Päinvastoin oikeastaan. Minä väittäisin, en tiedä onko tästä teillä tietoa, mutta noin esimerkinomaisesti, että jos tuetaan pieniä korjaamoja, jotka ovat riippumattomia ja saavat tukea tästä myös, varsinkin maaseutualueella esimerkiksi, niin tämä on kuluttajan kannalta hyvää. Heillä on tarjolla asiantuntemusta suuressa määrässä ajoneuvoja aika kohtuu hintaankin. Jos ajatellaan myös katsastustodistusten hintaakin, niin ei se nyt aina ole osoitettua, että tällainen erottelu on tarpeen ylipäätään. Minä väittäisin, ja ainakin valiokuntakin varmasti voisi sanoa täällä, että ajoneuvoa huoletaan paremmin, kun kuluttajille on käytössä asiantuntemusta myös koskien vanhempia ajoneuvoja. Minä olen nyt tätä korostanut, ja se perustuu ihan vain kokemuksiin yhdestä jäsenvaltiosta, mutta käytän tätä esimerkkinä, koska kun tarkastelen kaikkia jäsenvaltioita, niin Minun mielestäni enimmäistason standardoilla ei ole perusteluja. Siksi tunnen myötätuntoa jäsenvaltioiden näkemyksille, kun ajatellaan, että jäsenvaltiot, neuvosto, menee aika hitaa tahtia monissa hankkeissa, joista eivät välttämättä tykkää. Mainitsen tässä varsinkin ajoneuvojen siirron Sekin kuuluu tälle valiokunnalle. Me olimme aika hitaita alussakin, koska mitään edistystä ei neuvostossa ollut nähtävissä. Mutta mikä tässä puolessa on ollut aika merkittävää, se osoittaa ehkä, neuvosto on niin vihamielinen ollut. Te olette provosoineet siellä sellaista vihamielisyyttä, että neuvosto on jo nyt valmis esittämään erilaisia vastauksia tähän ehdotukseen ennen kuin parlamentti on edes aloittanut käsittelyä. Eli jos näin kiivaasti neuvosto toimii, niin se on aika hämmästyttävää. Mutta se oikeastaan vain osoittaa myös minun mielestäni, että jäsenvaltioiden tasolla on huolta enimmäistason standardoinnista. Olen huolestunut komission jäsenenne, on jopa julkisesti arvostellut neuvostoa siitä, että ovat vesittämässä tätä ehdotustanne. Siis teidän perustelujen pohjalta, ei teidän perustelunsa pohjalta. Tämä nyt vain esitän komissiolle. Nyt on aika hyvä nyt panna jäitä hattuun. Keskitytäänpä sellaisiin asioihin, joissa me ja jäsenvaltiot voivat saada aikaan jotain muutosta kuluttajien näkökulmasta. Siksi kiinnittäisinkin teidän huomiotanne siihen, ja olemmehan me kuitenkin myös kuluttajasuoja valiokunta paitsi että sisämarkkinavaliokunta, että 2012 kuluttajamarkkinavertailutaulukossa käytetyt autot olivat, markkinat olivat ihan hännän huippuna siinä, kun ajatellaan asiakastyytyväisyyttä kolmatta vuotta peräkkäin. Ja siellä oli kaikkein vähiten luottamusta tähän vertailtavuuteen. Ja minä tiedän, että Sanko pääosasto on paneutumassa myös siihen, että tässä saataisiin jotain aikaan. No, palaan tähän aluksi esilottamaan seikkaan siitä, että me tarvitsemme tehokkaita korjaamapalveluita, jotta autosta kannetaan huolta. Ja olen myös tarkkana, ja siinä olen sama mieltä esityksen kanssa, että myös ajokilometrit jotenkin kirjattaisiin, mutta, mutta ei se välttämättä pelkästään koskisi vuosikatsastusta. Se ei ole ehkä ihanteellisen tapa tässä maassa, Belgiassa. On vapaaehtoinen järjestelmä käytössä, niin että ajokilometrit voidaan koko elinkaaren aikana mitata. Sitten nähdään, kuinka paljon menee korjattavaksi autoja. Siitä on olemassa verkosto. Tai sitten, jos on maita, joissa katastuten välit ovat pitkät uudemmille autoille, niin ei se oikeastaan luottamukseen vaikuta tai vertailtavuuteen kuluttajien mielessä, koska siinä on aukkoja tiedoissa. Ehkä tässä saadaan edistystä aikaan. Tässä on mitä muutakin. Mutta mikä nyt on mielenkiintoista, että Belgian viranomaiset ja ylipäätään Belgiassa käytävät alan raportointia sanoakseni, että tännekin tulee ostamaan autoja muualta, koska tämä autopassi lisää luottamusta, kun tiedetään esimerkiksi ajokilometrit tarkemmin. Eli vielä yleisemmällä tasolla. En oli ihan vakuuttunut, että olette ihan tarkkaan miettineet näitä, eli syytä on palata siihen. Mitä tulee tähän valiokuntaan, niin ymmärrän toki esittelijä, että hän haluaisi noudattaa myös neuvoston kantaa, eli hylätä tämä teidän esityksenne, koska me haluamme enimmäistä standardointia yhdenmukaistamista yleisesti, joten olisin samaa mieltä, koska en usko, että te olette kovin vakuuttavia olleet. Tos, ellette sitten vaikutusten arvion myötä voi esittää jotain muuta. Minä olisin esittelijän kanssa myös samaa mieltä siinä, että olisi parempikin saada direktiivi. Ainakin tuen hänen toivettaan ottaa pois tarpeettomat yhdenmukaistamismääräykset, mukaan lukien ne, jotka mainitsin. Se, mikä meillä on tärkeintä, on se, joka kuuluu meille, eli tyyppihyväksyntä muun muassa ja tiedotus siitä. Se, että meillä on teknistä tietoa tarjolla – varsinkin ajatellen sähköisiä ajoneuvoja. Ja turvallisuudesta niin se on hyvin keskeistä, jolla epäilystäkään siitä. No nyt kyse on oikeastaan siitä, että meidän täytyy varmistaa tässä ehdotuksessa, että tätä tarjotaan myös varaosaa puolelle. Se ei välttämättä ole kuitenkaan sitä tietoa, jota nyt varjoin tyyppihyväksynnässä. Ehkä se on tavallaan rajallisempi määrä tietoja, tai ehkä halutaan jotain muuta katsastaa auton toiminnassa. No, joka tapauksessa täytyy tehdä aivan selväksi, että tätä tietoa on tarjottava. Minun mielestäni teidän ehdotuksenne arvioida tällaista tietomäärää joka olisi käytettävissä, eli katsastusasemilla tai korjaamoilla, niin se on aika tärkeä se sinällään. Mutta se, että on tietoa käytössä ja sitä on levitetty, myös kuinka paljon meillä on seuraavan sukupolven katsastuslaitteista tietoa, niin mielestäni sekin on välttämätöntä kuluttajan näkökulmasta. Se on myös tärkeää sikäli, että voidaan sitten rohkaista investoimaan näihin uusiin järjestelmiin, mitä enemmän niitä on käytettävissä, sitä halvemmiksi ne tulevat. Ja yleisemmin myös tulevasta katsastuksesta ajoneuvojen kohdalla, mitä enemmän meillä on omat diagnoosijärjestelmänsä rakennettu autoihin, mm, moottoripyörien kohdalla tätä on jo tehtykin, ja jos halutaan moottoripyöräkatsastuksiakin jossa en usko teidän tietoon ovat tässäkään kovin vakuuttavia. Mutta jos ajatellaan autossa olevia diagnoosijärjestelmiä, niin kyllä nekin ovat tulossa. Mutta tällaiset järjestelmät, jos ne saavat vahvistusta ja ne toimivat kunnolla ja tuloksellisesti, niin ei tässä enää tarvitse mitään katsastuksiakaan siis. Jos minä ajattelen tätä ihan teknisesti, se, että meillä on kunnolla toimivat sähköiset järjestelmät, joka tekee oman diagnoosinsa, niin, niin ainakin varmasti se ajoneuvokin toimii paremmin turvallisuuden ja varmuuden kannalta. Ne voitaisiin myös testata nopeammin, ei ehkä halvemmin koska laitteet ovat kalliita. Mutta mietitään sitä. Ja päästä siihen vaiheeseen, että joudutaan kuitenkin päivittämään paljon nopeammin näitä tietoja mm. lähitulevaisuudessa. Uh, so all of those points, I think... Eli mielestäni kaikki nämä ovat tärkeitä asioita, kuten myös se, että meidän täytyy miettiä myös sähköisen valvonnan jatkamista, myös jousitukset ja niin päin pois lopuksi vielä tästä kytköksestä tyyppihyväksyntätietoihin ja muihin vaatimuksiin suorituksesta. Jos ajatellaan, että tässä nyt keskitytään katsastuksessa itse ajoneuvon suoritukseen silloin, kun sitä testataan, katsastetaan, onko sillä sitten vielä kaikki tyyppihyväksyntäpiirteet, niin ei se välttämättä ole niin olennaista ehkä ajoneuvon käyttö muuttaa moottoria, mutta kunhan täyttää vain päästövaatimukset ja diagnostiikkajärjestelmät ja muut kestävyyteen liittyvät toimivat, eikä niitä ole rukattu, niin miksei se saa sitten katsastustodistusta myös. Eikä kaikkia tyyppihyväksyntämääräyksiä välttämättä tarvitse noudattaa. Mielestäni nämä ovat aika tärkeitä asioita, jotka on huomioitava. Ja ihan lopuksi vielä harmonoinnista nämä historialliset ajoneuvot. Museoautot, tulkki korjaa. Että se vaihtelee maassa toiseen kovasti ja se on jäsenvaltioiden hoidettava paljon ollut. ja valtioiden pitäisi, kuten meilläkin yhdistyneessä kuningaskunnassa, yli 30-vuotiaat on testeistä katsastuksesta kokonaan jätetty pois. Ja ääritelomaisesti käyttäjät joutuvat niistä kantamaan huolta ja kilometrit ovat vähäisemmät. On hyvä myös ottaa esille, että ajoneuvon omistajilla on kuitenkin velvollisuus kantaa huolta siitä, että ajoneuvot ovat kunnossa, olivat katsastettuja tai ei. Eli minä uskon, että tässä on vielä paljon tarkasteltavaa. Minä vielä yksityiskohtaisemmin keskustelen tästä esittelijän kanssa, mutta tässä nyt on vähän osvittaa tullut haluaisin käyttää tähän enemmän aikaa myös ajatellen automarkkinoita. Sekin voidaan ottaa tähän mukaan kuluttajan näkökulmasta verrattuna siihen, mitä Sanko pääosasta tekee, mutta ei se välttämättä kokonaan liity kyllä katsastuksiin. Eli, no niin, tässä ihan muutama alustava kommentti. En tiedä, haluaako herra Schmidt ottaa sille jotain muuta vähäisempää ja sitten komissiossa vastata. Ja, ja sitten kerron aikataulusta. Thank you very much. Well, I mean, um, Kiitos oikein paljon. Olen tuon Mandersin paikalla. Hänellä on ihan hyvä syy olla poissa. Me olemme niin iloisia nyt siitä, että meillä on täällä ajoneuvojen asiantuntija ja nyt puheenjohtaja on sen oikein osoittanut. Pienet kommentit tuonelta Minulla olisi omiakin ajatuksia, kun aion katsastuttaa autoni huomenna. Niin. Komissio on esittänyt yleisesti ottaen ihan hyvän ehdotuksen, joten edustaja Manders on pitkälti samaa mieltä. Hän haluaisi painottaa sitä, että hän vastustaa harmonisointeja Katsastuksia, mutta puoltaako vasti vastavuoroista tunnustamista. Siksi hän on sitä mieltä, että ehdotukset ja huomiot, joita puheenjohtajakin tässä esitti, ovat mielenkiintoisia ja hän käy mielellään jatkokeskustelua. Omalta kannaltani sanoisin, että katsastukset otettiin käyttöön omassa maassani vuonna 1963. Pari vuotta sitten hallitus, jossa puolueeni on mukana, on yksityistänyt järjestelmä niin, että yksityinen katsastus on mahdollista. Ja katsastukseen lähteminen nuorempana, kun ei ollut varaa hienoon autoon, niin siihen varustautui niin kuin hammaslääkärille menoa. Ja tiedettiin sitten, että joutuu käymään uudestaan autokorjaamolla ja tarkastamaan uudestaan kaiken. No, luultavasti tilanne on nykyään sama, mutta silloin aikoinaan tunne oli pitkälti sellainen, että mentiin viranomaisen pakeille ja tänä päivänä meneminen on ehkä vähän helpompaa. Ehkä yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole samoin, mutta se oli ihan yhtä hankalaa, kun kyse oli niin paljon viranomaista. Malcolm Harbour puhui asetuksesta ja direktiivistä. Vähän heikolla jäillä olen tässä. Edustaja Manders aina kovasti puoltaa asetuksia. Minä en niinkään. Menneisyys on osoittanut mielestäni, että harmonisointi 27 tai 28 jäsenvaltion Euroopassa vaatii vähän pelivaraa eri valtioille. Tietenkin joiltain osin tarvitaan asetuksia, mutta no keskusteluahan aina käydään, sitä sanotaan, että jäsenvaltiot ovat niin huonoja täytäntöönpanemaan, mutta minä tulen tuolta toiselta puolelta. Asetus ei anna riittävästi pelivaraa jäsenvaltion hoitaa näitä asioita tavalla, joka olisi helppo. Ja tähän liittyy puheenjohtajan argumentti myös, joka liittyy kuluttajiin. Minusta voitaisiin sanoa, että tämä ei nyt ole niin seksikäs ehdotus, melko tylsä, mutta itse asiassa tämä on keskeinen kysymys usealle eurooppalaiselle, ehkä useimmille. Usein tänä päivänä miehelle, mutta tuokin vähitellen muuttuu. In that way I think it will be, it, it's, it... Tässä mielessä se on erittäin tärkeä aihe, joten vähän harmi, ettei meitä ole täällä nyt enempää. Mutta konservatiivit ovat lähteneet liikkeelle maailmaa johtamaan nyt, joten ehkä me voimme nyt hoitaa näitä asioita täällä. Omalta kannaltani sanoisin, että tässä tarvitaan nyt joustavuutta. En ole ihan varma, miten se toteutuu, mutta minä seuraan kyllä tätä kysymystä, mutta Manders totta kai sitten puhuu liberaalien nimissä. Olen samaa mieltä siitä, että tietty minimistandardia vaaditaan. Omassa maassani on käyty keskustelua siitä, että rekat tulevat eteläisestä Euroopasta ja No, se tapa, jolla näitä rekkoja ajetaan ja oman maani kansalaisten kommentit eivät ole mukavaa kuunneltavaa. Minä asun Ruotsin eteläosassa, kun Trelleborgin tulee laiva rekat lähtevät pohjoisen ja minä lähden mökilleni, jota käytän säännönmukaisesti, niin siellä rekkojen välissä minä kyllä rukoilen Jumalalle, että toivottavasti rekoissa on kunnon jarrut. Kuten Malcolm sanoi, tämä on myös tärkeää sisämarkkinoille. Tieliikenneturvallisuus on totta kai meille tärkeä aihe EU-ssa, epäilemättä. Minun on yksi vähän konkreettisempi kysymys minunkin on otettu yhteyttä. Ajattelen juuri näitä museoajoneuvoja. Ehkä voitte hiukan puhua tästä lisää. Minun käsitykseni mukaan tuo 30 vuoden ikä muutetaan niin, että siinä otetaan huomioon siis valmistuspäivä. No monet ovat ottaneet yhteyttä ja ovat kovin huolissaan museautojen asemasta ja toivovat, ettei siihen puututa tämän lainsäädännön kautta. Mielelläni kuuntelen tulevaa keskustelua ja kaikki täällä sanottu sitten viesti myös on Mandersille. Kiitos. Very much. Well. Kiitoksia kovasti. Me teemme parhaamme maailman hallitsemisessa jos sinne palille päästään. No komissio saa nyt suun vuoron ja otetaan esille muutama seikka sitten myöhemminkin vielä. Olkaapa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja eh, esittelijä samoissa housuissa. Eh, Hauskaa, että esittelijä näinkin kiinnostunut meidän ehdotuksestamme. Ja, ja meillä on äh, onni saada tällainen autoilun asiantuntija vastapuoleksemme. Ja toistaiseksi tehty työ on ollut erinomaisen hyvää tästä e-call-hälytysjärjestelmästä erityisesti. Tämä kaikki kytkeytyy yleiseen liikenneturvallisuuspolitiikkaamme ja meidän tämä on erittäin tärkeää ja rikastuttavaa. Ei saada tehdä töitä, yhteistyötä kanssanne tällaisen ehdotuksen puitteissa, että saada vähän tätä kuluttajanäkökulmaa näkyvämmin esille. Ei se tänään poikkea liikenneturvallisuus kokonaisuudesta ollenkaan tuonnempana voimme varmaankin palata asiaan koskien tätä vaikutusten arviointia, jos, nyt tai, tai ei nyt, mutta tuonempana. Se on hyvin tärkeää, koska kun nyt puhutaan niinkin tärkeästä asiasta kuin liikenneturvallisuudesta, on sitä hankala kvantifioida, mutta vakava kysymys kuitenkin, että on hyvä, että perustamme keskustelun Äh, koville faktoille ja siihen mahdollisimman hyvään tietopohjaan, mikä meillä kulloinkin on käytettävissämme. Tämän tämä kaiken perustana on direktiivi, joka noin teknisiltä osiltaan jo ehtinyt kymmenen vuoden kypsään ikään. Äh, puheenjohtaja varmaan mieltää varmaan hyvin tämän tosiasian, että kymmenen vuoden aikana autotkin ovat kehittyneet merkittävästi. Ja ajatellaan näitä muutoksia, mitä jäsenmaissa tähän kokonaisuuteen on tehty, mukaan lukien esimerkiksi kolmans, kolmansien osapuolten mukaan tulon, eli yksityisten katsastusasemien mukaan tulokuvioon kaikki ne siihen liittyvine velvoitteineen ja muineen. Eli voinette, voitte olla varmoja siitä, että meidän ehdotuksemme ei äh, äh, rakenna mitään raja-aitoja jäsenmaiden äh, mahdollisuuksille hyväksyä, hyväksyä katsastusasemat alueensa mukaan. Mutta niin kuten sanottu, meidän täytyy olla tark- tarkkana, eh, mitä tulee tarjottun palvelun laatuun. Ja paras tapa eh, hoitaa tämä on, eh, on jatkuvasti ja säännönmukaisesti päivittää näitä vähimmäisvaatimuksia. Ja, ja näinä aikoina, kun jos, jos jäänyt käsitys, että, että tämä ehdotus pyrkii jollakin tavalla maksimoimaan näitä maksimoimaan tätä harmonisointia. Ei suinkaan sitä ole kysymys. Me jatkamme entisen lainsäädännön viitottamalla tiellä. Eli mitä me pidämme vähimmäisinä ehdottamana miniminä sen sallimiseksi, sallimiseksi, että autot ylittävät rajat Tämä äsken kuultu esimerkki oli aika kuvaava. Ja koska entistä enemmän käytettyjä autoja ostetaan eri jäsenmaista, eli tässä on hyvä, hyvin voimakas sisämarkkina lähestymiskulma myöskin tähän asiaan. Arvostamme sitä, että, että kannustatte meitä kenties sitten siihen, että suodatamme nämä vähimmäisvaatimukset mahdollisimman huolellisesti. Me olemme pyrkineet ottamaan opiksemme eri, eri jäsenmaiden kokemuksista ja tähän vaikutuksen arviointiin perustuen, perustuen tässä on tiettyjä kulmakiviä, jotka teidänkin työhön, työhön heijastuvat, eli tämä molemminpuolinen tunnustaminen. Olemme yrittäneet saada tähän jonkinlaista oikeudellista varmuutta, mutta tältä osin olemme kyllä korvat höröllä valmiita kuuntelemaan teidän kannanottojanne. <clears throat> Tämä, tämä kytkeytyy tietysti eh, ehdotukseemme, mutta pyydämme, ettemme, että te katsoisi, että pitäisi tätä ehdotusta jonkin velvoitteena, että, että peräänkuulutamme kaikkien mahdollisten eh, autoon tehtyjen muutosten tyyppihyväksynnän hyväksyntään velvoittavana toimenpiteenä. Eh, kunhan nyt saamme, annetaan riittävästi tietoa ja että katsastusmiehet tarkastavat olennaiset osat autoista, kuten vaikkapa jarrut. Ne ovat meille tietysti tärkeitä kulmakiviä. Ja tietysti sitten vaatimus autovalmistajalta katsastusasemalle annettavista riittävistä tiedoista ja että viranomaisten tiedot ovat tämmöisessä linjassa. Tärkeää tietenkin on myöskin tehostaa taistelua varaosien väärennösmarkkinoita vasta. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista kuluttajien kannalta. Mitä museoautoihin tulee, tässä kenties tämä meidän ehdottamamme sanamuoto sietää täsmennystä, koska siitä äh, välittyy ehkä vähän väärä kuva. Mutta periaatteessa se, mihin pyrimme, on äh, tarjota enemmän joustoa kuin tämä nykyinen järjestelmä, jossa on tämä 30 vuoden äh, rajapyykki museotoksi julistamiseksi, mutta että taustalla on jatku, edelleen pyrkimys vähimmäissä takeiden antaminen että, että tämä on tämä varausat ovat alkuperäisiä tai mahdollisimman al- lähellä alkuperäistä, niin ei näistä autoista sitten muodostu vaaraa muulle liikenteelle. Ja sitten vielä nämä katsastusasemat, asemien luonne sinällään, siitä, siinä olemme täysin neutraaleja Kuten puheenjohtaja totesitte, on, on, meille on erittäin selkeä viesti pyrkiä parantamaan koko, kokonais, kokonaisvaltaisesti katsastusjärjestelmää, koska lopu, lopulta kun käyttö, käytet, käytetyn auton ostaa, ei siellä nyt oikeastaan muuta takeita ole kuin se katsastustodistus sen kunnosta. Eli nyt vetoankin teille, teihin, että että, että tarkastelkaamme tätä kaikkea analyyttistä työtä, jota on tehty, joka on tähän työehdotukseen ylipäätänsä johtanut, joka, on, joka sen taustalla on. Ja olemme valmiit läheisen yhteistyöhön niin, että, var, että saatte todellakin kaiken haluamanne tiedon käyttöönne tämän ehdotuksen parantamiseksi. Uh, Kiitoksia rakentavasta vastauksesta ja ainakin me pyritämme järjestämään tällaisen esittelytilaisuuden, ehkä varjoesittelijän kesken tai koko valiokunnassa, riippuu meidän aikataulustamme. Ja totta kai kiitos vakuutteluistanne tietyltä osin. Palaamme yksityiskohtaisesti siihen, mutta ihan varma on sen takaa teille, että me tuomme lisäarvoa valiokunnan työn pohjalta. En mitenkään halua tehdä päällekkäistä työtä, koska se kuuluu kuitenkin toimivaltaisen valiokunnalle. Siellä käydään laajempia keskusteluja. Olen pahoillani, että pystynyt osallistumaan tämän viikkoiseen kuulemiseen. Siellä annettiin aika lailla erilaista näyttöä. Minä tutustun teksteihin. Mutta me osoitamme kyllä erityistä kiinnostusta, kuten minä ja herra Schmidt olemme osoittaneet. No niin, aikataulu on seuraava, että ajattelin laatia lausunnon helmikuun nurkilla. 20. maaliskuuta siihen palataan. 25. maaliskuuta määräkä tarkistuksen jättämiselle. Äänestys täällä 25. huhtikuuta. Ja sitten mennään liikennevaliokuntaan toukokuun loppupuoliskolla. Selvä. Kiitoksia kovasti teille ja joukkueennelle. Oli hauska, että kävitte ei noin paljon ole näitä liikenneasioita täällä yleensä. Että kiva pitää tämä yhteys. Kiitos herra Schmidtille, että hänkin tuli. Näin päätämme kokouksemme. Kiitos tulkeille, sanoi puheenjohtaja, että vielä puoli kuuteen asti täällä oltiin. Me tapaamme jälleen helmikuussa keskiviikkona 20. päivä, koko päivä torstaina, aamulla ja illalla myös. Ja katsotaan sitten liikennevaliokunnan kollegojen kanssa, otetteko siihen jotain heiltä. Kiitoksia kovasti, että tulitte. Kiitos ne, jotka ovat verkossa seuranneet. Kokous päättyy.